Hyvät kollegat, hyvää huomenta. Aloitetaanpa kokous heti miten. Pahoillani, etten ollut paikalla eilen, mutta teistä kyllä pidettiin täällä hyvin huolta. Eiliseltä jäi yksi kohta esityslistalle, eli tämä yhteiskeskustelu – joka liittyy eurooppalaisiin rahastoihin ja yhteisiin säännöksiin, eli Kosan mietintä ja myöskin neuvottelut neuvoston kanssa Euroopan sosiaalirahastosta. Ehdotan, että esittelijät saavat heti puheenvuorot ja sitten aloitetaan keskustelut. Ja sitten myöhemmin äänestetään heti keskustelun jälkeen. Eli ensiksi valmistelee Kosalle puheenvuoro. Köszönöm a szót, elnök asszony. Kedves kollégák, röviden szeretném összefoglalni. Kiitoksia kovasti. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, haluaisin tässä ihan vain vetää lankoja yhteen viime viikkojen kehity- kehityskuluista. Mehän kokoonnuimme kesäkuun 19. päivä, me keskustelimme tästä aiheesta valiokunnassa – ja silloin totesin, että kerroin, missä vaiheessa trilogi oli. Ja yritin vähän lobbailla sen puolesta, painostaa kollegoita sen puolesta, että Euroopan sosiaalirahaston minimikiintiö olisi 25 prosenttia. Sen jälkeen kesäkuussa myöhemmin järjestettiin pitkä trilogi, johon myöskin puheenjohtaja osallistui ja niin ikään sosiaalirahaston esittelijä osallistui tähän keskusteluun. Me suunnittelimme tunnin mittaista istuntoa, mutta lopulta me tämä kiivas keskustelu kesti kaksi ja puoli tuntia ja pääsimme alustavaan yhteisymmärrykseen. Minä lähetin eh, tarkistustekstin, joten kollegat sen perusteella voivat nähdä, missä me nyt menemme. Koordinaattorit päättivät, että kohdat 3, 4 ja 5, niitä tulisi täydentää muutosehdotuksin poliittisten ryhmien tasolla ja kuusi tarkistusta yhteensä esitettiin. Haluan kiittää kollegoita niistä. Tämä heijastaa oikeastaan valiokunnan sisäisiä ristiriitoja. Haluaisin korostaa sitä, että minä puolen 25 prosenttia, mutta se on enimmäismäärä, jonka me voimme neuvostossa saavuttaa, mikä tarkoittaa sitä, että 23,1 prosentin pakollinen osuus on ja työ, työllisyystietojen perusteella voidaan saada sitten lisäyksiä. Tämä oli tarkistus yksi, jonka esitin. Tarkistukset 2 ja 3 ovat identtiset. Sosialistit ja vihreät ovat niiden esittelijöitä tai esittäjiä. Ja niissä ilmaistaan 25 prosenttia luvuksi, osuudeksi. Haluaisin todeta, että täällä vuosi sitten hyväksytty lausunto on meidän alkuperäinen lausuntomme ja siinä ei puhuttu kiinteästä 25 prosentista, vaan suuntaa antavasta 25 prosentista. Eli tässä on tietty ristiriita, kun me nyt puhumme tästä kiinteästä 25 prosentista tässä valiokunnassa. Tarkistukset 4 ja 5 syntyivät monivuotisen rahoituskehyksen tai monivuotinen rahoituskehys silmällä pitäen. Kyse on vähävaraisten elintarvikeavusta, mikä tarkoittaa ylimääräistä miljardia. Minun tarkistukseni sisältää summan 3,5 miljardia, mutta yhteisymmärrys ei oikeastaan koskenut tätä. Puheenjohtaja esitti tarkistuksen kahdesta ja puolesta miljardista plus yhdestä miljardista, mikä perustuu siis vapaaehtoisuuteen. Ja me valmistelimme sitten kompromissitarkistuksen. Kyse on A-kompromissista ja se varmasti sopii kaikille. Tarkistus 6 äh, on tällainen niin kutsuttu metodologinen lisä ja liittyy siihen, miten minimiosuus tulisi laskea. Sitten vielä yksi huomio liittyen 25 prosenttiin. 23,1 prosenttia saattaa olla harhaanjohtava luku, koska se on vähemmän kuin 25 prosenttia. Mutta koska kyse on yhteisestä suunnitelmasta ja yhteisestä, yh, yhteinen strateginen puitteisto on nyt joustavoitunut, niin säännötkin seuraaville seitsemälle vuodelle ovat joustavammat. Ja siksi ajattelin, että tämä 23,1 prosenttia olisi hyväksyttävä osuus, koska se tarkoittaisi kuitenkin korkeampaa osuutta kuin viimeisten seitsemän vuoden osuus, joka oli 22,1 prosenttia. Ja nyt odottelen kollegoiden huomiota. Kiitos. Merci, euh, Elisabeth Morin. Kiitoksia. Sitten Elisabeth Morin-Chartier. Madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, meidän viimeisessä trilogi keskustelussa viime viikolla ensimmäistä kertaa eh, kokoustimme Liettuan puheenjohtajan kanssa. Ja liettolaiset todella kuuntelivat meitä ja sitä, mitä meillä oli sanottavana. Me käsittelimme tätä 20 prosentin ongelmaa, joka menee siis taistelun köyhtyytä vastaan. Ja täytyy sanoa, että tämä 20 prosentin osuus sosiaalirahastosta köyhyyden torjumiseksi ei mitenkään saa osakseen enempää innostusta kuin tämä 25 prosenttia toista rahasta, eli tämä on sama ongelma jäsenvaltioille kuin se, että meillä olisi tietty prosenttimäärä, joka olisi siis sitten suunnattu tiettyyn, tietylle alaan. Ja puhuttiin, puhuimme myöskin nuorten työttömyysaloitteesta. Varmasti muistatte, että tämä nuorisoaloite – vahvistaa nuorisotakuuta. Tämä on erittäin tärkeää, että huomataan yhteys näiden kahden asian välillä. Ja tällä kertaa se selitettiin hyvin selvästi, eli tämä vahvistaa nuorisotakuuta. Tämä on 15-25-vuotiaille Kuten tiedätte, meidän pitää olla todella varovaisia tämän nuorisotakuun kanssa, koska jos tätä ikärajaa nostetaan 30 vuoteen, niin sitten meillä on tuplasti tarpeita sellaisissa maissa, kuten vaikkapa Espanjassa, joissa tämä työttömyysluku on erittäin korkea 25-30-vuotiaiden keskuudessa. No tämä nuorisotyöllisyysaloite keskittyy sellaisille alueille, joilla on yli 25 prosenttia eh, nuoria työttöminä. Tätä pitää vielä täsmentää. Ja tähän voitaisiin ottaa huomioon se, että meillä olisi kolmekymmentä prosenttia nuoria työttöminä jos otamme tähän ikärajaksi kolmekymmentä vuotta. Mutta pitää ottaa huomioon se, että meillä on todellakin eh, paljon 25-30-vuotiaita työttöminä ja sitten pitää ottaa myös huomioon ne alueet, jotka ovat edunsaajia tässä. Eli tämä oli ensimmäinen kolmikantaneuvottelumme Liettuan kaudella ja meidän pitää todella antaa vahva merkki tänä aamuna ja tämä 25 prosenttia, jota olemme aina tukeneet, me pitäydymme siinä vaikkakin neuvottelujen aikana näemme, että tässä tuloksena voi olla myös 23,1 prosenttia. Sergio Gutierrez Prieto. Niin, pyytäisin, että menisitte salin ulkopuolelle, jos te valmistelette vain äänestystä, koska muuten emme kuule, mitä täällä puhutaan. Gutiérrez. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia, että kerroitte meille, miten neuvottelut ovat sujuneet. On ihan totta, että kun viimeksi järjestimme kokouksen, tässä valiokunnassa, niin emme oikeastaan sosiaalistiryhmässä ymmärtäneet, miksi tällainen 25 prosenttia olisi muuttunut. 25 prosenttia oli ihan pätevä perusta meille ja esitimme tämän summan myös täysistunnossa. Tämä 23,1 ei meitä kovastikaan miellytä sosialistiryhmässä, koska Tähän liittyy ansa. Tähän liittyy ansa. Tämä on oikeastaan neuvoston puolelta tällainen temppu. Eli siinä vaiheessa, kun lopullisia summia ehdotetaan, niin tähän saattaa liittyä jonkinlainen jekku. Ja jekkuhan voi olla se, että yrittävät viedä 7 miljardia tai 8 miljardia verkkojen Eurooppa ohjelmasta. On aika kummallista tai vaikea selittää, että seuraavien seitsemän vuoden aikana työttömien lukumäärä tulee nousemaan ja ne ihmiset, jotka tarvitsevat lisäkoulutusta, eivät välttämättä sitä saa. Euroopan sosiaalirahasto on kuitenkin rahasto, jonka tarkoitus on torjua köyhyyttä ja työttömyyttä. Miten me selitämme ihmisille, että rahat, jotka on tarkoitettu työttömyyden ja köyhyyden torjumiseen, nyt ö, laskevat? Emme me voi tähän suostua. Olen yhtä mieltä Ko- Koosan kanssa siitä, että ö, trilogineuvottelut ovat olleet vaikeat. On vaikeaa löytää yhteisymmärrystä, mutta jotta voitaisiin löytää yhteisymmärrys, täytyy antaa myötä tietyissä asioissa, mutta tämä asia on meille avainkysymys. Emme me voi antaa myöten tässä vaiheessa. Me voimme tietysti taistella tätä taistelua regivaliokunnassa ja täysistunnossa. Tässä ei ole kyse ideolo- ideologi puolueesta, vaan näkemyksestä Euroopasta, siitä Eurooppa-näkemyksestä, jonka me olemme jakaneet, joka on yhteinen meille kaikille. Me emme saa antaa myöten. Meidän täytyy taistella tämän 25 prosentin puolesta. Se on oikea luku ja se vastaa meidän näkemystämme siitä, että Eurooppa tarvitsee. Rimadeli, Deli, niin voisin ottaa puhu, puhujan listan. Itsekin osallistun sitten annan seuran jälkeen, sen jälkeen komissiolle eh, puheenvuoron. Ensiksi Kinga kanssa. Just, uh, uh... Paljon kiitoksia. Lyhyt yhteenveto koko prosessista. Mehän neuvottelemme tässä kolmannen puheenjohtajavaltion kanssa. Me toivomme saavamme 84 miljardia rahaa, mitä sosiaalirahastoon tulee, ja tavoitteenahan on työllisyys, sosiaalinen inkluusio ja niin edelleen. Mutta me saimme kuitenkin vähemmän, koska Connecting Europe hanke ei ole tässä enää mukana. Ja nuorisotakuu jäi myös sivuun. Joten me puhumme prosenteista, mutta se kuitenkin rahana paljon vähemmän, mitä me saamme tällä hetkellä. Ihan sama puhutaanko 23,1 vai 25 prosentista. Molemmat luvut ovat aika alhaisia. Puheen johtaja valtion kunnianhimona oli laskea tätä lukua edelleen, eli tässä neuvotellaan siitä, että lukua pienennettäisiin edelleen. Tässä pyritään köyhyyden pienentämiseen. No, sitten sanotaan, että jäsenvaltiot saisivat poikkeuksen, jos he käyttävät Ja olen täysin samaa mieltä. Tämä on Euroopan visio, kun me puhumme sosiaalisista ongelmista ja työllisyydestä pääongelmina. Joten me tarvitsemme vahvan tuen tältä valiokunnalla, jotta me saamme tyydyttävän osuuden tästä. Merci, Madame la, la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee nuorison, nuorison työllisyyteen? Meillähän oli alun perin pöydällä 6 miljardia nuorisotakuuna, ja sitten viime viikolla äh, ilmoitettiin, että se ei olisikaan 6 miljardia, vaan 8 miljardia. Komissio äh, on myös todennut, että nämä 6 miljardia olisi kahden vuoden ajaksi. Ja Todellinen ongelmahan on se, että meillä ei ole pitkän tähtäyksen tavoitetta, koska näiden kahden vuoden jälkeen, mitä silloin tapahtuu? Mitä tapahtuu, jos kahden vuoden jälkeen ei enää ole rahaa? En, tämä oli ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys oli se, että luvut eivät ole tilanteen tasalla. Viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että 550 miljardia nuorisotyöttömyys maksaa yhteiskunnalle. Ja kyllä meidän tulisi käynnistää kasvua ja uutta dynamiikkaa. Ja nyt kysymykseni kuuluu, kuinka me tulemme käsittelemään tätä kuuluisaa kahta miljardia, joka tulee josta, jostain, tiedä häntä mistä. Ja ei täällä, tätä ole otettu huomioon edes neuvotteluissa. Merci. Kiitoksia. Minä ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä valmistaja Kosaa, koska hänen kanssaan olemme todella voineet käydä erittäin erittäin hedelmällisiä keskusteluja. Ja nyt puhumme tästä prosenttiosuudesta, mutta ennen kuin puhumme tästä prosenttiosuudesta, niin täytyy sanoa, että olemme saaneet ensimmäisen voiton neuvostolta. Eli se, että meillä todella on tämä sosiaalirahasto osuus, jota neuvosto ei aluksi halunnut vaan se halusi, että määriteltäisiin tällaiset temaattiset alueet, mutta meidän valmistelijan ansiosta olemme saaneet tämän prosenttiosuuden sosiaalirahaston osalta, joten tämä on meidän valiokunnalle erittäin tärkeä asia. No sitten toinen asia on se, että kun ajatellaan tätä sosiaalirahaston nykytilannetta ja se, sitä tavoitetta, joka on uudessa ohjelmassa, sitä ei määritellä alueiden perusteella, vaan työllisyysasteen perusteella. Eli tämä kriteeri sopeutetaan sopeutetaan äh, sosiaalirahaston sosiaalisen perustein eli tämä on erittäin tärkeä asia meille, joten jälleen kerran kiitän tästä esittelijää. No, jotkut tässä eh, valiokunnassa ovat pyytäneet, että neuvotteluryhmä olisi vielä tiukempi ja pitäisi kiinni tästä 25 prosentin periaatteesta. Itse tätä tuen erittäin paljon ja vielä viimeinen argumentti tämän puolesta nyt. Meidän parlamenttimme on saanut aikaiseksi sopimuksen tai on antanut periaatteellisen hyväksynsä monivuotisen rahoituskehykseen ja minä tiedän että monille kollegoille tämä on ollut erittäin vaikea asia koska me tiedämme, että talousarvio ei ole sillä tasolla, jota tarvittaisiin niihin haasteisiin, joita Euroopan unionissa on. Ja tässä on paljon tärkeitä asioita, joista vielä pitää eh, äänestää, ja niihin liittyy esimerkiksi kohesiopolitiikka. Ja ajattelen esimerkiksi makrotaloudellista taloudellisia ehtoja näistä asioista en ole varma että saako parlamentti sitä neuvottelun varaa, jonka se haluaisi saada. Ja vaikuttaa siltä, että jos me saamme vahvan konsensuksen aikaiseksi tässä valiokunnassa, niin voimme parantaa tilannetta vielä hieman enemmän, kun ajatellaan näitä poliitikkoja. Ja tämä tehdään riippumatta siitä, mitä regi-valiokunta äänestää tästä sosiaalirahaston eh, prosenttimäärästä. Eli se on se kommentti, jonka halusin sanoa tässä vaiheessa. Ja sitten tästä mietinnöstä, joka liittyy sosiaalirahastoon. Tämä neuvottelu Liettuan puheenjohtajan kanssa eh, antaa meille toivoa. No, nyt komission edustajalle Manuel Gelanille puheenvuoro jotta hän voi kommentoida asiaa asia, ja sitten sen jälkeen uudelleen esittelylle puheenvuoro. Eh, good morning. On the ESF... Hyvää huomenta. Niin ensinnäkin sosiaalirahaston minimimäärästä. Eh, on oli 23,1 prosenttia eikä 25 prosenttia. Tässä on kyse eh, investoinnista henkilöstö, hen, ihmispääomaan. Tämä on selkeä lisäys tämänhetkiseen kauteen verrattuna 2007-2013 kauteen, koska tässä puhutaan 71,5 miljardista 78 miljardin asemesta, joka sosiaalirahastolla on tällä hetkellä käytössään. Ja tästä syystä emme voi hyväksyä sitä, että tulisi tällainen lisäys. Perustehan sille, että meillä on tällainen summa on se, että tilanne on aivan erilainen tällä hetkellä kuin tämänhetkisen ohjelmointikauden aikana ja nyt olemme kriisissä, joka, oli, joka on ennen näkemätön ja kuulumaton. Ja sosiaalirahastonkin menot lisääntyvät jatkuvasti ja sosiaalirahastohan sosiaalirahastonhan on tarkoitus tukea 2020 strategiaa meidän täytyy taistella nuorisotyöttömyyttä vastaan, edistää kasvua, työllisyyttä ja ylipäänsä vastata kriisin yhteiskunnallisiin seuraamuksiin. Ja siksi on tärkeää, että sosiaalirahastoon varat ovat haasteiden tasalla. Nuorisotyöllisyysaloite siitä sen verran, että komission ehdotus oli keskittyä tai lähteä siitä, että nuorisotyöttömyys olisi 25 prosenttia ja ikäryhmä on 15-24V. Tarkoitus oli se, että rajallisia resursseja voidaan käyttää järkevällä tavalla niin, että saadaan aikaan hyvää vaikutusta. pardon. Yes, uh, it's, uh, um... Niin. Jos palaan tähän uh, ikäryhmään, niin mehän keskitymme siis 15-24-vuotiaisiin. Tämä on yhdenmukainen myös nuorisotakuun kanssa. Tässä on kyse sellaisista nuorista työttömistä, joita tulisi auttaa työttömyysaste, eh, joka on 25-30 prosenttia, on järkyttävä. Tähän toiseen kysymykseen vastaisin seuraavalla tavalla. Sehän liittyy tähän frontloadaukseen. Eh, komissio on päättänyt ehm, etupainottaa sitomusmäärärahoja aina vuoteen 2015 mennessä, mutta se ei tarkoita sitä, että raha käytetään heti kättelyssä ja kahden vuoden aikana, sitä käytetään viiden vuoden aikana, mutta olen ymmärtänyt, että kuusi miljoon, miljoonaa ei ole paljon rahaa. Euroopan sosiaalirahastonkin tulisi tukea tätä. Äh, Kiitoksia sitten esittelen. Kosa. Kosa. Röviden válaszolni Kiitos. Haluaisin vastata aivan lyhyesti. Ensinnäkin me olemme pitäneet kiinni tavoitteistamme, mutta ehkä on parempi hävitä tämä pieni taistelu kuin suuri sota. Ja kuten neuvosto ja puheenjohtaja ovat sanoneet, niin me olemme, siellä on luovuttu paljosta. Ensin haluttiin pitää kiinni näistä asioista, mutta lopuksi kuitenkin luovuttiin. Mitä asetukseen tulee, niin tämä on paljon tiukempi kuin lainsäädäntö aikaisemmalta seitsemältä vuodelta. Tässä on ohjelmoinnin suhteen myös enemmän joustavuutta. Eikä pitäisi unohtaa sitä, kumppanuussopimuksissaan komissiolla on enemmän liikkuna, liikkumavaraa ja tämä sitten takaa sen, että me voimme käyttää sosiaalisesti sosiaalirahaston määrärahoja tärkeämpiin asioihin, kuten esimerkiksi nuorisotyöttömyyden vastaisen taistelun. Merci, Madame Morin-Chartier. Kiitoksia sitten edustaja Morin-Chartier, että varmasti haluaa pitää puheenvuoroja tässä vaiheessa. Hyvä. No, sitten olemme päättäneet tämän kohdan esityslistalla. Kiitoksia paljon. Ja lykkäämme kohtaa 16 äänestyksen jälkeen jotta pysyttelemme aikataulussa, joka on määritelty aikaisemmin. Joten menemme kohtaan 17. Äänestämme tarkistuksista, jotka liittyvät tähän Kosan lausunto, josta on puhuttu. Eilen eurooppalaisia rahastoja koskevat yhteiset säännökset sekä asetuksen 1083 kautta 2006 kumoaminen. Muistutan teitä, että kyseessä on siis äänestys. Muistutan, että tarkistukset on uudelleen avattu tiettyjen kohtien osalta ja muun osalta. Ja sitten käynnymme näihin aikaisempiin äänestyksiin. viides kesäkuuta ja sitten hu- huhtikuun äänestyksen. No niin, artikla 84, kappale 3, ensimmäinen äh, tarkistus, joka on äh, valmistajalta kuka on puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter. Le... Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 12 puolesta, 28 vastaan, neljä tyhjää, eli ei hyväksytty. No sitten tarkistus kaksi, Sergio Gut Gutierrez Prieto ja sitten kolme, Elisabeth Morin-Chartier, Elisabeth Schröter ja Jean Lambert. Ja ehdotan, että tehdään tämä suoraan sähkökoneellisesti. äh, Äänestys alkaa. Il y a un, un SND qui veut faire du bourrage d'urne, donc il faut un SND. Yksi sosiaalidemokraattien ääni liikaa. No hyvä, nyt sitten äänestys päättyy. 32 puolesta, 12 vastaan. Hyväksytty. Sitten artikla 84, kappale 5, kompromissi A, jota EPP ja SND on esittäneet puolesta. Kompromissi A, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten liite kolme. Eli tässä eh, esittelijältä tarkistus kuusi. Puolesta, tarkistus kuusi, vastaan, tyhjää, hyväksytty. No niin, sitten äänestetään koneellisesti koko tekstistä. Le vote est ouvert. Äänestys alkaa. Tout le pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy. 38 puolesta, kolme vastaan, kolme tyhjää. Onnittelut valmistelijalle. Nous en venons sitten euh, Sitten kohta 18 esityslistalla. Eli tässä äänestetään neuvotteluvaltuuksista, joka liittyy sääntöön 70 järjestyksessä lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantaminen, Uumen Räyttenin eh, mietintö, josta on jo täysistunnossa eh, äänestetty. Eli tässä puhutaan, äänestetään nyt neuvotteluvaltuuksista. Ja me tarvitsemme 25 ääntä puolesta, 25 eh, ääntä, jotta voimme tästä päättää. No niin, koneäänestys alkaa. Mais ça fait un peu plus trop. Hein. Euh, Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 41 puolesta, yksi vastaan, kolme tyhjää. Eli neuvotteluvaltuudet on myönnetty. Niin, Ori. Niin, sikäli kun ymmärrän, jotkut ihmiset eivät ole tuoneet äänestyskorttiaan mukana. Niin ehkä tätä täytyy tutkia tätä asiaa. Dans l'annonce du résultat, comme vous avez vu... Niin, kuitenkin saimme 40 ääntä puolesta ja sanoin, ja sanoin 41 ääntä puolesta. No niin, eli tämä neuvotteluryhmä sisältää esittelijä Omen Räyttänin, Frekin Dardanin, SNDstä, Marian Arkinin, ALDE-ryhmästä, Jean Lambertin vihreältä, Calvin Zimmerin, GUEsta, Cabruna ECR-ryhmästä. Bien. Au point 19. No niin, sitten kohta 19 äänestämme direktiiviehdotuksesta julkisesti noterattujen yhtiöiden toimivan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottaminen. Eli kyseessä on lausuntoluonnos edustaja Konnelliselta. Juri ja FEM-valiokunnan, jotka vastaavat tästä. No niin, artikla 1, kompromissi DA, jota on neljä ryhmää esittänyt puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Artikla 3, 111, tarkistus, kompromissi DB, Äh, tarkistus 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli sitten äänestetään kompromissista DBstä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistuksen? Ei. No, hyväksytty. Sitten artikla 4, kohta 1, kompromissi E jota on esittänyt kaksi ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 4. Kompromissi E. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 19 vastaan, hyväksytty. No sitten artikla 4, kappale 1a, kompromissi EA puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Eli kompromissi EA. Le vote est ouvert. Äänestys alkaa. Tout monde a pu voter. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23 pour. 23 puolesta, 17 vastaan, hyväksytty. Nous en venons au titre. Sitten otsikko. Tarkistus 1. Esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 44, Klivetilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten artiklat, artikla 2, kohta 1, 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus, tarkistus, eli tarkistus 108. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta, 18 vastaan. Hy, olette oikeassa, se on hyväksytty. Sitten artikla 2, kohta 8, tarkistus 109 Regneliltä. Tämä raukeaa. Eli seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta. Niin, 110 ei tarvitse. No sitten tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan. Tarkistus 22, siitä äänestetään koneellisesti. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24. 24 puolesta 18 vastaan. Se on hyväksytty. Eli sitten tarkistus 115 Steinrykiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 121 Esajehilta, kuka on puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Sitten 122 tarkistus puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 123 tarkistus Blinkeviciltä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 124 Steinrykiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 24 esiteltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 4 kohta 3 tarkistus 145 valmistajalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 126 Ronsulilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 4 kohta 4, tarkistus 26 valmistelijalta, valmistelija puolta, kukaan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 127 Blinkevichilta puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 128 essejalta puolelta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 27 valmistelta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 valmistelijalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 132 raukeaa Sit, ja seuraavat myöskin. Sitten äänestämme kompromissista G, kukan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artik- kompromissi H, neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 32 valmistajalta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa tähän Future Selection Procedures asti puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten toinen osa äänestetään puolesta vastaan tyhjää myöskin hylätty. Sitten 139 Ludvigsonilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 140 tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten eteenpäin. Yeah, yeah, I, I was realizing it. Niin, ymmärsin, ymmärsin. Menemme hieman liian nopeasti. No, sitten tarkistus 141 ja tarkistus 151 myöskin Blinkevichilta Näistä äänestetään yhdessä, eli äänestetään yhdessä valmistelijan vastaan. Kukaan puolesta? 141 ja 145, 151 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Artikla 5, kappale 4, tarkistus 33 valmistelijalta puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty Artikla 6, kaple 2, kompromissi I, kahdelta ryhmältä, kuka puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 145 essayalta, kuka on puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 146, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Haluatteko, että tarkistetaan? Tarkistetaan. Tarkistus 146. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta, 20 vastaan. Olet oikeassa. Se on hyväksytty. Ah, it's too late. Liian myöhäistä. Niin B on BA, jälkeen tarkistus 39, anteeksi 34 valmistelijalta. Siitä voidaan äänestää puolesta 34 tarkistus siis. Puolesta. Vastaan. tyhjää, hylätty. 147 Ludwigssonilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 valmistajalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 valmistajalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 valmistajalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 esejältä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Artikla 7, kappale 1, kompromissi J, kolmelta ryhmältä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Artikla 8, kappale 3, alakohta 1, kompromissi K, kahdelta ryhmältä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten 154 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Amendement 39 valmistelijalta puolesta. 39 tarkistus. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 152 tarkistetaan vielä tarkistus 39, eli tarkistus 39 äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta 19 vastaan. 100 on hyväksytty ja kaikki koneet toimivat hyvin. Sitten 153 on vedetty pois ja myöskin 40 tarkistus, joten 155 tarkistus valmistelijalta. Siinä on suullinen tarkistus, ovat, sopiiko suunnilleen tarkistus kaikille. Eli 155 äänestetään puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten artikla 9, kappale 1, tarkistus 156. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 9, kappale 2, alakohta 1, tarkistus 158. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 valmistelta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 esajilta puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan, eli tarkistus 157 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta, 22 vastaan, eli ei hyväksytty. Sitten artikla 9, kappale 2, alakohta 2, tarkistus 159 puolesta, vastaan, tyh... Kukaan puolesta? vastaan, tyhjää, hyväksytty. 160 essayilta puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitä artikla 9 kappale 3, tarkistus 161. A, tarkistetaan vielä 160 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta 24 vastaan, eli se oli hyvätty. Sitten 161 tarkistus Ludvinsonilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 Martinilta puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. Artikla 9, kappale 4, tarkistus 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 165 Blinkeviuchilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Artikla 10, kappale 2, tarkistus 166 Voidaanko tästä äänestää? Voidaan äänestää siis. Eli tarkistus 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 Bauerilta puolesta se raukeaa, jos 166 hyväksytään mutta sitä ei hyväksytty, joten voidaan äänestää tästä. Eli kuka on puolesta 167 vastaan, tyhjää, hylätty. tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Äh, neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleet tarkistus 45, harkinnilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 46, pu- vastaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ku- sitten ku- tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 49 puolesta vastaan. Jos Oria hämmentää tämä äänestys, niin sitten en tiedä enää, mitä jos haluatte, että keskeyttää, niin sano, sanokaa vaan. Niin, sitten tarkistus 49, kukaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 samalta tekijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 Bauerilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 22 vastaan, ei hyväksytty. No sitten tarkistus 55 Martinilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 tarkistus Harkinilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 66 Martinilta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus on hyväksytty. Tarkistus 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seuraava raukeaa. Eli voimme äänestää tarkistuksesta 70 eh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 71 valmistajalta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 60, 72 raukeaa. Sitten tarkistus 9 valmistelta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 9 valmistelijalta äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 16 puolesta, 29 vastaan. Se on hylätty. Sitten tarkistus 75 Ludwinsonilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 11 valmistelta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12 valmistelta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 85 valmistelijalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 86 valmistelijalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 valmistelijalta puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 87 raukeaa. Eli äänestetään 88 tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus. Yhdeksänkymmentäkaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 17 valmistelijalta poisto tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli seuraava raukeaa. Ah, ah, mais donc, oui, donc il faut... Excusez-moi, j'ai... Niin, pahoillani hieman tässä sekoilin, eli meidän pitää nyt äänestää tarkistuksesta 17, va- ei vaan 91 tarkistus Ludwigsonilta, eli tarkistus 91. Valmi- sopiiko tämä valmistelijalle? Hyvä. Eli tarkistus 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Tarkistus 18 valmistelta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus ei tarkisteta vielä 18 tarkistus, eli äänestys alkaa koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23 puolesta, 22 vastaan, eli olette oikeassa, se on hyväksytty. Sitten tarkistus 95 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 19 valmistelijalta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 96 Ludwinsonilta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 97 Ma- Martinilta puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi D kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No sitten koko lausuntoluonnos äänestetään koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 37 puolesta, 5 vastaan, 4 tyhjää. Eli onnittelut valmistelijalle ja koko neuvotteluryhmälle. Nyt meidän täytyy olla myös tiukkoina komission ehdotusten osalta silloin, kun komissio ö, puuttuu perustavaa laatua oleviin asioihin. Nyt me menemme kohtaan 20 ja hiljaa siellä me äänestämme lausunnosta. Niin, tässä on kyse siis tekstistä, jonka rouva Srislevska. Kyse on siis oma aloite lausunnosta tai mietinnöstä, joka koskee nuorisotyöttömyyden torjuntaa. Ja me olemme myös saaneet kolme lausuntoa Regi, Kulttuuri ja FEM-valiokunnilta. Tarkistus 89 ketkä puoltavat 88 tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 ja 2 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää sekin hylätty. 9, 4 kahdessa osassa ensimmäinen osa. Aina sanoihin The Affected Youth puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa. Ai hyväksyttykö? No, tarkistetaan. Ensimmäinen osa. 94 tarkistuksen ensimmäinen osa. Ensimmäinen osa hyväksyttiin. Toinen osa. puolesta, ketkä puoltavat toista osaa. Vastaan. Tyhjää. Toinen osa jäi hyväksymättä. Kohta yksi kompromissi J neljältä ryhmältä. Regner. Ähm, Arvoisa puheenjohtaja, haluaisin tehdä suullisen tarkistuksen ähm, kompromissiin J compensated internships ja haluaisin ennen tätä käsitettä sanan fairly. Eli fairly compensated internships kuuluisi tämä tarkistus. No niin, kuulimme tämän suullisen tarkistuksen tämmöiseen kohtaan. J, ketkä puoltavat sitä nyt vastaan tyhjää, hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus 102. Monika Pana Jotovalta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 103. Paul Murphyltä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 105. Serkasilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 107. Turuselta ja muilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohdan yksi jälkeen kompromissi K neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 116 Nadja Hirschiltä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sama kuin 17 sekin hyväksyttiin 118 ja 19 identtiset puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ykkösen jälkeen komission kulttuurivaliokunnan yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen 15 kulttuurivaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 134 Monika Panajotovalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 Serkasilta puolesta. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 McIntyreilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 38 9 Panajotovalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 Klivetiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 raukeaa. Kohdan kaksi jälkeen kulttuurivaliokunnan ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty soveltuvin osin. 5 kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuurivaliokunnan 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5. Regivaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6. Kohta regiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi en puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus. Yksi, neljä, viisi. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Niin uudestaan puolesta. 145 puolesta. Me äänestämme tarkistuksesta 145, joka on yhdenmukainen kompromissin M kanssa puolesta. 145. Vastaan. Tyhjää. Selkeästi hylätty. Nyt kun tämä asia selvitettiin. Sitten 149 Regnerilta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 150 Zuberilta, ketkä puoltavat vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdan kolmen jälkeen 153 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta neljä kompromissi en neljältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Menemme tarkistukseen 168 kohdan neljän jälkeen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdan neljän jälkeen 21 kulttuurivaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 kulttuurivaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen kahdeksikko FEM-valiokunnalta puolesta vastaan Missäs liberaalit ovat? No, tarkistetaan Femmin kahdeksikko. Äänestys alkaa. Ja PPE qui bourre les urnes. Yksi PP ääni liikaa. Kaksi. EPP teitä on liikaa. Vielä yksi liikaa. No niin, nyt kaikki äänestää, nyt Äänestys päättyy. 26 puolesta, 20 vastaan. Se on hyväksytty. Sitten 20 FEM-valiokunnalta puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 171 Mörfeltä. Se on poisto. Liittyy kompromissiin O puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi O kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta. Ensimmäinen osa siis ilman sanoja as well as aina sanoihin damaging youth employment puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ketkä puoltavat, että sanat lisätään puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. To, sitten 181 Zuberilta ja Murphyltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 Heinz K. Beckeriltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 187 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää, hyvä, hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 192 kahdessa osassa ensimmäinen osa Tämä on EPPltä siis. Ensimmäinen osa aina sanoihin, tai siis ilman sanoja, social security benefit, ja niin edespäin, ketkä puoltavat ensimmäistä osaa. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten, että nämä sanat lisättäisiin, ketkä puoltavat vastaan, tyhjää, hylätty. 193 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta kuusi kompromissi P neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 203 Beckeriltä. Niin, 203 se on. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 205 Pupakisilta puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 206 Turunen ja Kristensen puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 207 Pupakisilta voidaan hyväksyä puolesta, vastaan. Äänestäkää kunnolla. 207 puolesta, vastaan tyhjää. 207 on hyväksytty. Kohdan kuusi jälkeen kohta seitsemän Femmiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta seitsemän kompromissi Q neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdan seitsemän jälkeen tarkistus. Mitäs täällä nyt tapahtuu, kysyy puheenjohtaja. Yes, it's adopted. aussi. Donc, euh, après le Eli kohdan 7 jälkeen 2.20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kaksi FEM-valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kolme FEM-valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kohdan seitsemän jälkeen tarkistus, tai 17 kohta kulttuurivaliokunnalta puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, kompromissi R kolmelta ryhmältä puolesta, vastaan, tyhjää, Haluatteko, että tar- Tarkistetaan tämä vai hyväksyttiinkö se? No, tarkistetaan kompromissi R. Äänestys alkaa. Lyppipy. E EPP, teitä on liikaa. Teillä on tällainen tapa tänä aamuna näköjään. EPP korjasi erheensä. Äänestys on päättynyt. 25 puolesta 17 vastaan, neljä tyhjää, se on hyväksytty. Nyt pääsemme tarkistukseen 230 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. No, tarkistetaan 230 tarkistus. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta, 24 vastaan. Se on toden tottakin hylätty. Kohta 5 FEM-valiokunnalta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 samalta valiokunnalta puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 18 kulttuurivaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 9 kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 236 puolesta vastaan. Ketkä puoltavat 236? Ketkä puoltavat 236? Ketkä vastustavat? Kuka äänestää tyhjää? 236 on hyväksytty. Kohta 10 kompromissi T. Kolmelta ryhmältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohdan 10 jälkeen 2, 4, 9 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 250 Zuberilta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 12 kulttuurivaliokunnalta puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 14 kulttuurivaliokunnalta puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta 11 kompromissi U kolmelta ryhmältä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohdan 11 jälkeen kompromissi UU kolmelta ryhmältä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 V puolesta. Anteeksi, anteeksi, anteeksi, nyt tuli virhe. Minä, minä tein virheen. Kohdan 12 jälkeen meidän täytyy äänestää kaksi, kaksi seitsemästä. Siis kaksi, seitsemäntoista. Kaksi seitsemän seitsemän. Meillä on useita esittäjiä tälle tarkistukselle, mutta muun muassa Robert Angelilli, Esittelijä puoltaa. En tiedä, mitä sosialistit ajattelevat. Nyt kaikille tämä asia on selvä. 277 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sama tilanne. Tarkistus 278. 278 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 280 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten FEM 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. FEM 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Regin kakkonen puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 13. Ja kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 14. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohdan 14 jälkeen 298 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 299 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 15 kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vi- kulttuurin 19 puolesta vastaan tyhjää <clears throat> hyväksytty. 16, 16 kappaleen jälkeen kompromissi Z viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten AA-kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kohdan 17 jälkeen. Tarkistus 318 Steinrukilta kahdessa osassa EPP-ryhmän pyynnöstä. Ensimmäinen osa ilman sanoja stress is the need. Ei ensimmäinen osa. Eli stress is the need aina sanoihin of their traineeship. Puolesta Ketkä puoltavat tätä vastaan? Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohdan 17 jälkeen edelleen tarkistus 3. 19 Zuberilta ja muilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohdan 17 jälkeen 321 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan sitten 321. Äänestys alkaa, vaikka kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 27 puolesta 18 vastaan. Kiitoksia, että tarkistettiin. Näinhän se meni, että hyväksyttiin. Sitten kulttuurivaliokunnan 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 samalta valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 kappale kompromissi BB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 jälkeen tarkistus 324 ja 326 ovat identtiset äänestetään niistä yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 325 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 327 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 328 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 329 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 3, 3, 0 Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Hyviä uutisia. Voimme äänestää 3.30 puolesta. 3.30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Huono. Uutinen esittelijälle. 331. Se raukesi. Eli nyt äänestämme Regin kolmosesta puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Neljä FEM-valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. FEM-valiokunnan kutonen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten FEM-valiokunnan yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. FEM-valiokunnan 11 puolesta vastaan tyhjää, No, tarkistetaan 11. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19 puolesta 21 vastaan ei hyväksytty. Femmin 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 samalta valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Femmin 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksikymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt menemme näihin sitaatteihin. Ykkönen Koosalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä Regneriltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuutonen Nadia Hirschiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta ja hyväksytty yksitoista puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Ah, no, tarkistetaan, tarkistetaan. Eli 12 tarkistetaan. Yksi EPP-äänestäjä taas liikaa. Aina sama virsi. Äänestys päättyy. 24 puolesta, 20 vastaan, 0 tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen Femmin kohta A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Femmin B puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Eli Femmin B Äänestys alkaa, ovatko kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Yksi EPP taas liikaa, liikaa ei voida äänestää, no niin, äänestys päättyy. 20 puolesta 21 vastaan. Ei hyväksytty. Sitten kompromissi B. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi D kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 tarkistus Regneriltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi FF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 tarkistus puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 34. Äänestys alkaa. EPP, älkää äänestäkö ylimääräisenä. EPP pysyy lujana. EPP on tiukkana. No niin. Nyt EPP on taas riveissä. Äänestys päättyy. 20 puolesta 25 vastaan. 34 ei hyväksytty. Tarkistus 35 Rova Reigneriltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt olemme tarkistuksessa 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. On peut voter nyt voimme äänestää. Alors, euh, amendement 45. sitten voimme äänestää puolesta. Vastaan. Tyhjää. Äänestäkää kunnolla niin, että nähdään 45 puolesta 39 ei ole katettuna tässä. Ja nyt meidän täytyy äänestää. Ja me emme 39 äänestäneet erikseen, joten meidän täytyy nyt äänestää 45. Ketkä puoltavat? Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 21 vastaan, 4 tyhjää, 45 ei hyväksytty, 46 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi F kolmelta ryhmältä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. kaksi identtistä tarkistusta, 48 ja 87 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta. Vastaan hylätty. 50 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta. Vastaan Ketkä puoltavat 51? Vastaan tyhjää hyväksytty. 52 on yhdenmukainen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nous pouvons voter l'amendement. 56 voidaan äänestää puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 57 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Viisikymmentä kahdeksasta kai voimme äänestää. Voimme äänestää 5.8, koska 45 hyvä, hylättiin. Ketkä puoltavat kahdeksaa Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten Kompromissi G neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 7, 9 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 80 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 82 puolesta, vastaan tyhjää, hyvä, sytty. Sen jälkeen 83 vastaava kohta puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 ja 6 ovat identtiset. Äänestetään niistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kulttuurivaliokunnan D puolesta vastaan tyhjää hylätty. G kulttuurivaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. H kulttuurivaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten J kulttuurivaliokunnalta vastaan tyhjää, hyväksytty. FEM valiokunnan C puolesta vastaan tyhjää hylätty. F fem valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. G fem valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fem valiokunnan H puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko, haluatteko tarkistettavan tämän? Kyllä, kyllä, kyllä, selvä. H tarkistetaan. Äänestys alkaa. EPP jatkaa meininkiään. Nyt se on taas järjestyksessä. EPP ottakoon yhden kortin pois. No niin, hienoa. Nyt kaikki voivat äänestää. Äänestys päättyy. Puolesta 21 vastaan, neljä tyhjää. H on hylätty. Sitten Fem I puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta J Femmiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta K Fem valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten L Fem valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. En kohta FEM-valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestän, äänestetään koko mietinnöstä. Ai, mutta Serkas haluaa puheenvuoron. Niin, voisitteko tarkistaa tämän kappaleen 11 jälkeen 264, tämän kliivetti? tarkistus, äänestetäänkö siitä jo, äänestettiinkö siitä jo, eli kappaleen 11 jälkeen 264. Ihan totta, hän ei äänestettykään. Eli sivulla 19 äänestyslistassa, tai ainakin omassani, kohdan 11 jälkeen meillä on kompromissi UU. Ja sen jälkeen pitikin äänestää 264 tarkistuksesta, Klivetin tarkistus. Ketkä puoltavat? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nyt äänestetään koneäänestyksenä koko lausuntoluonnoksesta. Äänestys alkaa. EPP, teitä on yksi liikaa. Tout le monde a pu voter. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 37 puolesta, yksi vastaan, seitsemän tyhjää. Onnittelemme esittelijäämme. Et je vais voir avec euh, Madame Fontanier si on peut faire ça cet après-midi. on est No niin, hyvät kollegat, vielä ei ole tauon aika. Istutukaa, meillä on vielä paljon asioita esityslistalla. Doesn't work. They are all already in the summer break. yeah, yeah, I could see that. donc Elle n'est pas là cet après-midi. Je vais ah. voir avec l'âme. S'il vous plaît, chers collègues. Hyvät kollegat, hieman kunnioitusta niitä kohtaan, jotka vielä tekevät töitä. Hyvät kollegat, valiokunnan kokous jatkuu. No choice. It's incredible. Ah. Shh. Bien. Euh, niin, Lope Fontanier ei päässyt paikalle tänä päivänä, toisin kuin mitä sanoin aikaisemmin, joten ehdotan, että menemme siinä järjestyksessä, joka oli alun perin suunniteltu, eli kohta 21. Talouspolitiikan elopainen ohjaus ja jakso vuoden 2013 painopisteiden täytäntöön pano. Eli keskustelemme sitten tästä Lambertin asiasta vasta iltapäivällä. Eli Lope Fontaine on siis päässyt paikalle tänä aamuna. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja, että ette viivyttäneet tämän asian käsittelyä. Niin tänään aloitettiin tämä vuoropuheluohjausjaksosta ja 2013 vuoden painopisteiden täytäntöönpanosta. Ekon on tässä johtava valiokunta, mutta työllisyysasioiden osalta ja sen 50 mukaisesti me käsittelemme kaikkia työllisyys- ja sosiaaliasioihin liittyviä kysymyksiä. Ja toivottavasti voimme sitten hyväksyä tämän asiakirjan, joka on nykytarpeiden mukainen, aivan kuin teimme aikaisemmin, kun käsittelimme näitä vuosittaisia kasvuennustuksia. Aivan kuten olen sanonut monta kertaa tässä valiokunnassa, talous- ja työllisyystoimet ovat täydentäviä toimia, ja sosiaalinäkökulmat eivät voi olla vähemmän tärkeitä kuin talousasiat, joten on erittäin tärkeää, että me puolustamme sosiaalista ulottuvuutta tässä mietinnössä. Ja meillä on nyt hieman lyhyt aika. Tässä on kesälomat tulossa elokuussa ja meidän pitää äänestää lokakuun täysistunnossa tästä asiasta, joten siksi meidän pitää hyväksyä 18. syyskuuta valiokuntakokouksessa tämä asia. Me olemme tottuneet kiireeseen ja toivottavasti huolimatta kaikesta kollegan yhteistyönä tämä saadaan aikaiseksi ajoissa tai aikarajoissa. Olen optimistinen Tämä on, tässä on onnistuttu aikaisemminkin. No nyt tässä tarkastellaan sellaisia asioita, jotka ovat tärkeitä ja käyn ne läpi nopeasti. Ensinnäkin tässä puhutaan työllis, työttömyyden torjumisesta, erityisesti nuorisotyöttömyyden torjumisesta. Tämä on painopisteala Euroopassa tällä hetkellä ja epäilemättä toukokuun Eurostat-tiedojen mukaan työttömyys on 10,9 prosenttia Euroopassa tällä hetkellä, eli 26 miljoonaa työtöntä ihmistä on Euroopan 6,5 miljoonaa heistä on äh, nuoria. Tämä on todellakin tragedia. Yli, omassa maassani työttömyysluku on yli 50 prosenttia nuorten osalta. Ja neuvosto on ottanut tämän painopistealakseen myöskin. On tärkeää, että toimenpiteitä täytäntöönpannaan tehokkaalla tavalla – ja siksi oli erittäin myönteistä, että rakennerahastoja voidaan käyttää nuorisotyöttömyyden torjumiseksi, ei ainoastaan sosiaalirahastoa, mutta myöskin kun ajatellaan käyttämättömien rahastovarojen käyttöä 6 miljardia euroa suunnata nuorisotyöttömyyden torjumiseen. Ja toivottavasti nämä rahat saadaan liikkeelle välittömästi. Sitten toinen asia, josta on puhuttu hiljattain, josta puhutaan usein, on koulutus. Nuorten ihmisten koulutus ja ammattikoulutus. nuorille pitää olla hyvät mahdollisuudet ja edellytykset, kun he tulevat työmarkkinoille. On kaksi miljoonaa työpaikkaa Euroopan unionissa, jotka ovat täyttämättä. Ja tämä johtuu siitä, että taidot eivät vastaa avoimia työpaikkoja. Eli tarjonta ja kysyntä taitojen osalta ei kohtaa. Jäsenvaltioiden pitää tehdä tarvittavia uudistuksia, jotta ne voivat mukauttaa taidot ja pätevyydet työmarkkinoiden tarpeisiin. Sitten toinen asia, joka on tärkeä, on pitkäaikaistyöttömyys. Jäsenvaltioiden pitää luoda kannustimia, jotta pitkäaikaistyöttömät saadaan uudelleen työmarkkinoille. Esimerkiksi meidän pitää myös tarkistella naisten työllisyystilannetta. Naiset yleensä vastaavat lastenhoidosta ja vanhustenhoidosta, joten on tärkeää, että autamme naisia, jotta naiset pääsevät työmarkkinoille. Meillä pitää olla lastenhoitopalveluja, jotka ovat laadukkaita, ja myöskin vanhustenhoitopalveluita, jotka ovat laadukkaita. Tarvitsemme tukitoimia, jotta naiset pääsevät takaisin työmarkkinoille. Tämä on painopisteellä. ja meillä pitää olla jatkuvaa koulutusta, aivan kuten olemme sanoneet aikaisemminkin. Ja tässä viittaan köyhyyden lisääntymiseen. Kriisi on lisännyt köyhyyttä ja syrjäytyneisyyttä lasten osalta ja myöskin työttömien osalta, joten on tärkeää, että jäsenvaltiot takavat sellaisia sosiaalisen suojelun järjestelmiä, jotka myöntävät tukea ihmisille. Ja lopulta tässä lausunnossa puhutaan kansallisten parlamenttien ja työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista, niiden pitää laatia tällaisia uusia uudistumisongelmia. Jäsenvaltiot ovat edistyneet viime vuosina tällä alalla ja toivottavasti tämä edistys jatkuu joka vuosi. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia. Sitten Sergio Guterres Pietolle puheenvuoro. Sitten puhujalista Cornelissen on täällä. No, puhujalista sulkeutuu. No. E- Presidenta, en primer lugar quiero... Kiitos, puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää Veronika Lope Fontanieta tehdystä työstä. Mehän yritämme saada ratkaisun aikaiseksi täällä valiokunnassa. Pyrimme siis konsensukseen koko valiokunnassa. Ja me olemme mielestäni saaneet aikaiseksi hyvän mietinnön. Ja nythän ähm, meillä oli myös mietintö, joka hyväksyttiin jo helmikuussa suurella enemmistöllä täysistunnossa. Nyt ohjausjakson tässä kohdassa meidän pitää pohtia, mitä vaikutuksia täällä mietinnöllä on ollut komission. No, komissio ei oikeastaan ole reagoinut millään muotoa. Tässä uudessa mietinnössä täytyy siksi esittää enemmän kritiikkiä. Meidän täytyy ottaa esille tämä reaktion puute komission taholta. Tässä on kysymys myös komission käytöksestä parlamenttia kohtaan. Ne suositukset, jotka komissio on tehnyt jokaisen maan kohdalla, johtavat siihen, että me teemme samat vanhat virheet. Juuri se strategia, joka johti siihen, että euroalue on maailmassa ainoa talousalue, jossa työttömyys kasvaa, jossa maat syöksyvät lamaan ja jos taloudelliset erot etelän ja pohjoisen välillä kasvavat. Siksi me suhtaudumme tässä mietinnössä näin kysymyksiin erittäin kriittisesti ja vaadimme sitä, mitä vaadimme jo helmikuussa. Haluaisin kuitenkin ottaa tässä vielä nyt kaksi, kolme asiaa esille. Mitä suosituksiin tulee, niin emme voi vaieta niistä, eli liittyen näihin työmarkkina uudistuksiin. Tässä ehdotetaan asymmetrisiä ratkaisuja ja tämä johtaa siihen, että syntyy Euroopassa kaksi aluetta, jotka kehittyvät aivan eri tavalla. Ensinnäkin työntekijöiden oikeudet ovat erilaisia ja myös tulotasot ovat hyvin erilaisia. Komission strategia johtaa siihen, että Etelä-Euroopassa luodaan alua, jossa täytyy devalvoida palkkojen laskun avulla ja tämä on todellakin vaarallinen tie. Vuosi tai kaksi sen jälkeen, kun tämä prosessi alkoi, tämä ohjausjaksoprosessi siis, niin huolestuneena totean, että miljoonat työntekijät ovat jääneet sopimusten ulkopuolelle ja komissio tässä vielä vaatii pidemmälle meneviä ratkaisuja. Ne maat, joissa on korkeampi ne maat, joilla on korkeammat verotulot, esimerkiksi Saksa, ehm, se saa tällaisen epämääräisen suosituksen, että täytyisi kuluttaa enemmän. Ja sitten täällä e-, ehdotetaan myös sosiaalietuuksien leikkauksia. Tässähän pitäisi nyt kasvattaa työntekijöiden ostovoimaa. No sitten suositukset, mitä eläkejärjestelmiin tulee. Minulla on nyt sellainen tunne, no toki minä ymmärrän sen, että komissio vaatii eläkejärjestelmän kestävyyttä, mutta ei komission tule puuttua eläkeikään, laskukaavaan ja sitten kestävyyden määritelmään. Totta kai komissio voi vaatia kestävyyttä, mutta ei sen pidä luoda yhteistä nimittäjää sille, minkälaiselta eläkejärjestelmien tulisi näyttää ja jättää kansalliset säännöt huomiotta. No sitten tämä nuorisotyöttömyyskysymys. Tässä ei taistella riittävästi nuorisotyöttömyyttä vastaan. 6 miljardia ei riitä. No tämä nyt on tietysti vain ensimmäinen askel, sen on myös sanottu tästä tässä mietinnössä, mutta niin kuin Ilo sanoi, niin tarvitaan 21 miljardia euroa. Ja jos komissio vaatii tätä frontloadingia kuuden miljardin suhteen ja sitten todetaan, että työttömyys on vielä korkealla, niin silloinhan tämä summa täytyisi kolminkertaistaa juuri niin kuin ILO on suositellut. Niin voisitteko lopettaa, hyvä kollega? Por, por último. Kyllä, kiitoksia. Niin, ihan lopuksi nyt sitten enää vain haluaisin sanoa vielä jotain demokratiasta. Parlamentti ottaa kantaa lokakuussa suosituksia, jotka ovat jo sitovia, jos neuvosto on tehnyt päätöksen heinäkuussa. No eihän tämä nyt ole mitään demokratiaa, tämähän on vitsi. Jos parlamentti ottaa kantaa tähän, jos, sitten kun kaikki on mm, päätetty. Ja tämä kostaa, koskee myös eurooppalaista ohjausjaksoa. Me tarvitsemme enemmän demokratiaa. Kiitos. Kiitoksia Cornelissen. Olemme jo myöhässä, joten puhu ihan lyhyesti. Sure. Um, I'd like to first uh, Niin, ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen esityksestään. Tämä on hyvä pohja jatkotyölle. Tämän kevään mittaan olemme saaneet hyvän mietinnön uh, EMPL-valiokunnassa Lopes Fontanien johdolla ja varmasti uh, sama toistuu tässäkin. Ekon valiokunnalla saattaa olla enemmän yhteistyöhalukkuutta keskenään kuin tuolloin. Ja uskon, että tuloksesta tulee hyvä täysistuntoon vietäväksi. Neljä asiaa. Mielestäni meidän tulisi olla tiukempina demokratian osalta. Beresin mietinnössä vuonna 2010 jo teimme selväksi sen, että emme halunneet, että talouspolitiikkaa muokataan ilman Euroopan parlamentin täysimittaista roolia aika vähän on muuttunut sen jälkeen, vaikka me olemme toistaneet toistamiseen sen, tämän saman asian. Tietyt tahot sanovat, että tämänhetkisen perussopimuksen puitteissa ei ole mahdollista Euroopan parlamentin esittää roolia. Tämähän ei pidä paikkaansa. Me voisimme tietysti sopia toimielinten välisesti siitä, että Euroopan parlamentti olisi mukana vuotuisessa kasvu tutkimuksessa ja maakohtaisissa suosituksissa. Toiseksi olen sitä mieltä, että työllisyysvaliokunnan ei pitäisi vaietta fiskaalista konsolidaatiota koskevista ähm, ehdotuksista. Ja kolmanneksi me olemme puhuneet aika paljon nuorisosta ja työllisyydestä, mutta meidän täytyisi olla myös rehellisiä sen todellisista syistä. Sehän liittyy yleisempään työttömyyteen ja työpaikkojen puuttumiseen alueilla. Joten meidän tulisi pitää kiinni siitä, että kun puhutaan li- liiallisesta alijäämästä, niin nuorisotyöttömyyteen liittyvät rahat pitäisi sulkea pois näistä laskelmista. Ja sitten työsuunnitelmat. Me olemme toistaneet toistamasta päästyämme, että jäsenvaltioiden tulisi puuttua työpaikkojen luomisasiaan Äh, kysymykseen kansallisissa uudistusohjelmissaan. Komissaari Anders äh, ovat, on tätä peräänkuuluttanut, mutta aika harva jäsenvaltio on vielä toiminut. Kiitoksia Lope Fontanier ihan lyhyesti. Como estoy de, muy de acuerdo con los... Niin, olen hyvin pitkälti samaa mieltä näiden kahden puhujan kanssa, joten ei minulla oikeastaan ole mitään sanottavaa. Me teemme tässä hyvää työtä ja kiitoksia kollegoille tuestanne. Kiitoksia. Merci, madame. Kiitoksia valmistelijalle, joten meillä on hyvin rajoitettu kalenteri. 17. heinäkuuta kello 12 on tarkistusten jättämisen määräaika. Niitä käsitellään 5. syyskuuta ja kompromisseja 18. päivä ja sitten samana päivänä siinä siitä äänestetään ja Ekon valiokunta sitten 30. syyskuuta niin, mutta tästä, joten olemme päässeet nyt tämän kohdan loppuun. Sitten ehdotan, että menemme kohtaan 23. Eli aloitamme julkisen kuulemistilaisuuden aiheesta talous- ja rahaliiton sosiaalinen ulottuvuus, eurooppalainen työttömyysturvajärjestelmä. ja pyydän, että asiantuntijat tulevat tänne eteen. avons donc euh, pour la première... Niin, eli meillä on ensimmäisen kerran julkinen kuulemistilaisuus tästä aiheesta parlamentista. Tämä on yksi tärkeä, tärkeistä asioista, kun käydään keskustelua todellisen talous- ja rahaliiton luomisesta. Ja meillä on täällä neljä asiantuntijaa. Kiitoksia, että olette hyväksyneet kutsumme Ja teillä on asiakirja, joka teille on jaettu. Artgys on sen laatinut. Hänetkin kutsuttiin tänne, mutta hän ei päässyt paikalle. Ja joten hän ei lähetti tällaisen kirjallisen asiakirjan meille. No ihan ensiksi annan George Fisherille puheenvuoron. Kaikki tunnette hänet jo pidemmältä ajalta. Hän vastaa kahteen kysymykseen, jota hänelle olemme esittäneet. Eli se, että miksi tämä kysymys, tällainen euroalueen vakauttaja mahdollisuus on keskustelun alaisena ja sitten toisen, toisekseen kuinka toimitaan, kuinka tämä toteutetaan. Eli George Fisher, teillä on paljon kokemusta tällä alalla, koska Itävaltan ministeriössä olette tehneet töitä ja sitten OECDssä myöskin ja nyt olette komissiossa työllisyysasioiden pääosastossa olette olleet johdossa ja hoidatte analyysi, arviointi ja ulkosuhdeasioita. Olkaa hyvä. Thank you very much. Good morning everybody. I am very Kiitoksia, hyvää huomenta vaan kaikille. Olen vaikuttunut, että parlamentti on rohjennut ottaa tämän asian esille. Tämä on pitkän aikavälin kysymys, mutta erittäin tärkeä. Kuten te tiedätte, komission jäsen Laslo Andor on viime kuukausina ottanut esille emun sosiaalisen ulottuvuuden ja automaattisten vakauttajien roolin euroalueella tässä yhteydessä. Ja on hyvä nähdä, että viimeisessä Eurooppa-neuvostossa on esitetty sosiaalisen ulottuvuuden mukaan ottamista emuun. Ja siellä vaaditaan myös parempaa valvontaa, mitä työllisyys- ja sosiaalinäkökohtiin tulee ja haluattaisiin nähdä laajempi lähestymistapa, mitä näihin indikaattoreihin tulee. Niitä tulisi käyttää eurooppalaisessa ohjausjaksossa vastaamaan sosiaalisiin haasteisiin, jotka liittyvät emuun. Komissiolta on pyydetty myös tiedonantoa liittyen tähän kysymykseen. Komissio on ottanut näiden automaattisten vakauttajien kysymykset esiin. Ja komissiolla on tässä visio, jossa on otettu esille eh, tällainen täysi finanssipoliittinen kapasiteetti emulle. Ja sieltä otettiin esille myös poliittinen unioni. Näiden täytyy toki kulkea käsi kädessä. Ja Ja tässä suunnitelmassa on otettu esille myös se, että Euroopan unionilla on ongelma, koska näitä automaattisia vakauttajia ei ole EU-tasolla. Ja olen tässä lähettänyt tälle joitakin kalvoja ottaakseni esille nämä asiat. Minä tässä nyt vain tiivistän, mikä avainkysymys on. Eli kun ollaan taloudellisessa lamassa, palkat vähenevät, tämä oranssi väri täällä kalvolla. Mutta sitten kun automaattiset vakauttajat tulevat käyttöön, sosiaalietuudet tulevat automaattisesti käyttäen, eli ei valtion tarvitse tehdä mitään päätöksiä, eli ihmiset saavat automaattisesti työttömyyskorvauksia esimerkiksi tai muita etuja, ja nämä sitten kompensoivat osittain palkan vähennykset, ja samantyyppisesti veroja maksetaan vähemmän. No tämä on nyt siis talousnäkökulma, mutta veroja maksetaan vähemmän, ja tämä sitten sitten myös vahvistaa tuloja lama-aikana. Eli nämä automaattiset vakauttajat toimivat siis tällä tavalla. Olen myös toiminut äh, talouskysymysten puitteissa, eli tässä sitten ei pelata näillä finanssipoliittisilla kysymyksillä. Eli tämä on tämä automaattisuus. Ja komissio oli sitä mieltä, No, tämä on tietysti pitkän aikavälin näkökanta. Eli pitää kehittää jotain emu-tasolla. Ehkä voisimme tässä siirtyä seuraavaan kalvoon. En nyt oikein tiedä, miten tämä toimii. No niin, tässä näette asioita, jotka tunnette erittäin hyvin. Eli miten työttömyys aste on kehittynyt Euroopassa vuodesta 2000. Ja se, mitä te näette, niin puolen väliin asti tapahtui lähentymistä, mitä työttömyyteen tulee – no ehkä enemmänkin ylöspäin kuin alaspäin valitettavasti, mutta vuodesta 2008 eteenpäin näemme tämmöistä polarisoitumista, mitä työttömyyteen tulee, koska tässä vaiheessa automaattisilla vakauttajilla on voinut olla hyödyllinen rooli. Edellinen kalvo, kiitos. No niin. Eli mitä tapahtuu, jos työttömyys kasvaa jossakin osissa Euroopan unioni, Eli mitä näette tässä, mitä tapahtui sosiaalimenojen suhteen viime vuosien aikana EU-taloudessa? ensimmäisenä vuosina, eli 2008 ja 2010, tämä punainen viiva, me näemme, että talouden aktiviteetti on vähentynyt ja sosiaalimenot kasvoivat. Eli tässä on automaattinen vakauttaja. Mitä me sitten näemme, äh, että sosiaalimenot vähenivät nopeammin kuin aikaisempien lamakausien äh, aikana. Ne ei enää toimineet automaattisina vakauttajina, vaan vahvistivat tätä. Tähän on monia syitä, mutta yksi syy liittyy siihen, että Jotkin jäsenvaltiot eivät enää voi käyttää näitä finanssivakauttajia. No, tähän minun kalvot sitten loppuvatkin. Ja tästä syystä tämä asia on esityslistalla ja näin myös komission suunnitelmassaan sanonut. Eli tässä on minun ensimmäinen vastaukseni, tai oikeastaan vastaus ensimmäisen kysymykseen, se miksi tämä asia on esityslistalla. Kiitoksia. Niin, ehdotan, että nyt ensiksi vastaatte tähän ensimmäiseen kysymykseen, eli miksi tämä haaste on nyt pöydällä. No niin, sitten mennään eteenpäin tässä ehdotetussa järjestyksessä, eli nyt annan puheenvuoron Thomas Filipponille, joka on eh, professori, hänellä on pitkä akateeminen ura ja kokemus myöskin IMFstä ja vastuualueista eh, valtiontalouden valtiovarainministeriöstä Ranskasta. Eli vastatkaa viidessä minuutissa tähän ensimmäiseen kysymykseen ja sitten seuraavana perään toinen. Puhunko englantia? Kiitoksia, kiitoksia tästä kutsusta. On kiintoisaa olla täällä tänään. Minulla on siis viisi minuuttia aikaa antaa teille näkemys, josta varmasti, tämä varmasti on mielenkiintoinen tehtävä, koska tulen vertaamaan Eurooppaa USAhan, mutta samanaikaisesti haluan myös kertoa teille, si- tai, tai oikeastaan jatkaa siitä, mitä George Fisher juuri sanoi. Kyse on siis siitä, kuinka nämä automaattiset stabilisaattorit toimivat Euroopassa. Tämä ensimmäinen kuva, se on avainkuva, jotta voidaan ymmärtää kriisiä ainakin vuoteen 2010 saakka. Eli tässä, tästä kuvasta kannattaa kiinnittää huomiota kolmeen asiaan. Ensinnäkin kriisin luonteeseen. Kaiken kaikkiaan kyse on velkakriisistä, mutta ainakin ensimmäisen kolmen vuoden aikana kyse on yksityisestä velasta. Tässä on oikeastaan aika paljon infoa. Tällä, tällä horisontaalisella viivalla näette, kuinka paljon nousukauden aikana lainasivat kotitaloudet. 2003-2007. Ja kukin piste edustaa valtiota joko USA tai eurovyöhykkeellä. Kyse on siis kahdesta suuresta valuuttaunionista. Esimerkiksi tuolla NV tarkoittaa Nevadaa, TX tarkoittaa Texasia, eli sinisiä kolmioita edustavat, ne edustavat USAn, osavaltiota ja vihreät kirjaimet edustavat EUn jäsenvaltiota. Täällä on muun muassa Saksa tuolla vasemmalla ja Irlanti ja Espanja sitten enemmän oikealla. Tämä kuva siis kuvaa, kuinka paljon kotitalous, kotitaloudet lainasivat nousukauden aikana vuosina 2003-2007. Otetaan vaikkapa Nevada, Nevada tapaus Nevadassa velkaantumistulo suhde alkoi noin sadasta ja päädyttiin sitten 107 prosenttiin, eli aika äärimmäinen tilanne. Teksasissa tämä tulo-velka-suhde tuskin muuttui ollenkaan. Saksassa se muuttui hiukan negatiiviseksi. Sitten Tällä vertikaalisella pystyviivalla nähdään muutokset työllisyystilanteessa. Eli Kyse on työllisyyden muuttamisesta vuonna 2007-2010, eli huomatkaa, että lopetan tämän kuvaukseni vuoteen 2010, jolloin valtioiden velkakriisi alkoi. Täältä näette, että on aika selvää, että tietyt maat, ne maat ja osavaltiot, joissa työpaikkoja menetettiin, niin niiden tilanne on tietysti heikoin. Tilanne on aika silmäänpistävä. Se osoittaa, missä on kriisin ydin. Kohdassa kaksi ja vastoin kun ihmiset ajattelevat, niin eroavaisuus oli suurempi, kuin, suurempi USA kuin eurovyöhykkeellä. Voitte nähdä, että Texasin ja Nevadan välinen ero on paljon suurempi kuin vaikkapa Espanjan ja Saksan välinen ero. Eli aika paljon eroavaisuutta näkyy USAn sisällä. Eli mitä tahansa USAssa tapahtuu, mehän aina ajattelemme, että USA on optimaalinen valuutta-alue, mutta siellä eroavaisuuksia on vielä paljon enemmän kuin eurovyöhykkeellä. Joten eurovyöhykkeettä ei leimaa suuri eroavaisuus. Kuitenkin, kun katsotaan näitä kahta viivaa, niin voidaan huomata, että ää, voidaan huomata, että, että siinä vaiheessa, kun työllisyys laskee, niin tilannekin paranee. Voitte huomata myös, että näiden kahden käyrän tai viivan kallistuskulmat ovat lähes samat. Ei voi sanoa, kumpi on jyrkempi kuin toinen. Nämä viivat kuitenkin kertovat, että kriisin ensimmäisenä vuosina vaikutus oli sama per laina, velkayksikkö USAssa ja Euroopassa. Ja se on aika merkittävää, koska riskien jakamistehokkuus oli samanlainen molemmilla alueilla aina vuoteen 2010. Vuonna 2010 automaattiset stabilisaattorit astuivat kuvaan. Näitä kuulitte tästä jo viisi minuuttia sitten. Tuolloin otettiin käyttöön stabilisaattoreita. Miksi? Koska ää, mailla oli tiettyä fiskaalista pelivaraa. Ja otettiin käyttöön näitä automaattisia stabilisaattoreita tehtiin enemmän riskien jakamiseksi, mutta meidän tilanteemme oli parempi, koska meillä oli vähemmän eroavaisuutta ja vähemmän kotitalouksien velkaantuneisuutta. Eli tilanne oli parempi kuin USAssa vuosina 2007-2010. Ja nyt kerron, mitä tapahtuu jälkikäteen. Tuolla vasemmalla on USA, oikealla eurovyöhyke. Vasemmalla USAssa kaksi kuvaa. Ensinnäkin tämä punainen viiva, sama viiva kuin jonka näitte äskenkin. Se on vain muistutuksena. Ja tuolla ylhäällä näette, mitä tapahtui samoille osavaltioille eh, kriisin toisena, toisen puoliskon aikana, eli eh, vuosien, vuoden 2010 jälkeen. Enemmän tai vähemmän vuoden 2010-2012 eh, välillä suurta vaikutusta ei enää ole työllisyyteen ja kasvuun, eli kriisi on siinä mielessä ohi. Ei se tarkoita sitä, etteikö työllisyys, työttömyys, no, työttömyyttä enää olisi, mutta niin suuria eroja osavaltioiden välillä ei enää ole. Ja jos kysytte joltakulta vaikkapa marssilaiselta, että mitä eurovyöhykkeelle tapahtuu, niin paras arvaus olisi se, että paremmin menisi kuin USAssa, ihan tasan samasta syystä. Mutta itse asiassa tuo oikeanpuoleinen kaavio kuvaa, mitä eurovyöhykkeellä on tapahtunut, eli paljon eroavaisuutta työttömyysluvuissa. Suurin ero on kuitenkin tämä horisontaalinen viiva, eli kyse ei enää ole yksityisestä lainasta, joka tekee hallaa, vaan valtiot ovat lisänneet, olivat lisänneet nousukauden aikana sosiaalisia tai yhteiskunnallisia varainsiirtojaan. Eli hallitukset tai valtiot käyttivät aika paljon nousukaudella rahaa, käyttivät paljon väärän aikaan ja sitten syntyi tällainen massiivinen taantuma. Ja minusta nähden ainakin on niin, että vuoden 2010 jälkeen riskien jakamisen puuttuminen se, että ei riskejä jaettu, teki e- eurovyöhykkästä paljon hankalamman. Kriisi oli tavallaan itse aiheutettu. Jos meillä olisi ollut paremmat välineet estää riskiä leviämästä yhdestä maasta toiseen, olisimme välttäneet tämän kriisin. Tästä syystä me tarvitsimme. Ja tähän lopetan. Merci beaucoup. Kiitoksia. Sitten kolmas kutsuttu, Ferdinand Fischner. Eli te olette DIVin jäsen Saksasta, eli saksalainen DIV-instituutio, joka tekee taloustutkimusta. Ja te olette olleet myös Euroopan keskuspankissa töissä, joten olette todella asiantunteva henkilö vastaamaan tähän kysymykseen, jota teillä on esitetty. Olkaa hyvä. Much. Kiitoksia. Niin, voisinko saada kauko-ohjaimen? Thank you very much for Kiitoksia, kiitoksia kutsusta ja kiitoksia, että sain mahdollisuuden näyttää teille tällaisen järjestelmän, jonka olen luonut kollegan kanssa, joka tulee Berliinistä eri yliopistosta Sebastian Dylin. Tämä on tällainen automaattinen vakautusjärjestelmä, joka on yhteisen työttömyysvakuuden muodossa euroalueella. Mutta menen nyt ensiksi yksityiskohtiin, eli miksi me tarvitsemme tällaista varansiirtojärjestelmää talous- ja rahaliitossa. Pyrin puhumaan ihan lyhyesti ja mielestäni tämä täydentää sitä, mitä tässä aikaisemmat puhujat ovat sanoneet. Minä tulen tältä talous- ja äh, rahapuolelta, joten kerron hieman niistä. Ongelma talous- ja rahaliitossa on se, että yhteinen rahapolitiikka ei voi ottaa huomioon suhdannevaihteluja Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Ne suhdannevaihtelut ovat erilaisia, ne eivät synkronoituja ja yhteisen raha- ja talouspolitiikan vuoksi suhdannevaihtelut E, muuttuvat, koska ne johtavat ylikuumentumiseen sellaisissa maissa, joissa on nousukausi, ja sitten hitaampaan kasvuun jo taantumassa olevissa jäsenvaltioissa. Tässä oikealla on kaavio, jossa näkyy nämä korkotasot, jonka keskuspankki periaatteessa voisi asettaa suhteessa tai suhdannevaihtelujen perusteella. En tiedä, näettekö, itse en oikeastaan näe tuonne asti, mutta näette, että nämä korkotasot tämän Taylor-säännön mukaisesti ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa. Tämä vaalean vihreä viiva on Espanjan ö, käyrä, joka oli hyvin ennen, ennen taantumaa, ennen 2008 vuotta se oli paljon korkeammalla. Ja sitten tässä näkyy Saksa, jonka käyrä on paljon alempana. Ja sitten, jos muistan oikein, niin tämä, se oli tämä punainen käyrä. Ja sitten Euroopan keskuspankki itse suuntasi toimintansa kohti heikoimpien maiden tarpeita ja tästä tämä johti siihen, että ne maat, jotka olivat hyvin vakaassa talousasemassa, jolla oli vahva kasvu, esimerkiksi Espanja tai muut Etelä-Euroopan maat, ne joutuivat tällaisen ylikuumenemistilanteeseen, koska rahapolitiikka, talouspolitiikka oli liian löyhää heidän niiden näkökulmasta. No sitten vasta-argumentti tätä ongelmaa vastaan on se, että jos ei ole tällaista vakautus, vakauttavaa talouspolitiikkaa, niin sitten tarvitaan tällaista finanssipolitiikkaa, eli tarvitaan automaattisia vakauttajia, jotta voidaan vakauttaa tai oikeastaan ottaa ottaa tämän rahapolitiikan ikään kuin tehtävä haltuun. No ongelma, mitä on näkynyt esimerkiksi ensi, e, erityisesti viimeisen kolmen vuoden aikana, yksi asia on selvä, meillä on selvästi kytköksissä olevia maita rahaunionissa, esimerkiksi kauppa niitä kytkee, ja jos on tällaisia äh, stimuluspaketteja, niin yhdessä maassa vaikutukset vaikuttavat myös muihin maihin eli maksetaan paljon rahaa omassa kotimaassa mutta sitten vaikutukset näkyvät muissa maissa ja siksi se ei ole kovinkaan houkuttavaa että käytetään tällaista finanssipolitiikkaa vakauttajana järjestelmänä. No sitten yksi asia, mikä on myös näkynyt viime vuosien aikana on se, että finanssipolitiikka on melko rajoitettua rahaunionissa. Eli ei ole niin, että meillä on aino, ainoastaan koordinoidaan finanssipolitiikkaa vaikkapa kasvu- ja vakaussopimuksen puitteissa, vaan on myös niin, että rahoitusmarkkinat ovat työntäneet päätöksentekijöitä melko rajoitetulla rajoitettuun finanssipolitiikan suuntaan. Ja sitten tästä johtuu se, että finanssipolitiikka on ollut hyvin rajoitettua, eikä sillä ole pystytty vastaamaan tällaisiin yksittäisiin suhdannevaihtelutilanteisiin. Sitten kun on tällainen äh, varainsiirtojärjestelmä, sillä pyritään kompensoimaan tätä puutetta, eli vakautta kattavan finanssipolitiikan puutetta ja tämä on automaattinen stabilisaattori maissa. On tietysti kansallisia systeemejä, on olemassa esimerkiksi työttömyysvakuuksia kansallisella tasolla ja sitten meillä voisi olla automaattiset vakauttajat myöskin mm, jäsenvaltioiden välillä. Eli maassa, jossa on talouskasvua, niin siitä sieltä resursseja, varoja siirrettäisiin niihin maihin, jotka ovat taantumassa. Ja sitten autettaisiin tätä rahapolitiikkaa eh, vakauttamaan suhdannevaihtelua. Ja tämä ratkaisisi ongelman, eli se, että epävakaus lisääntyy eh, rahaliitossa. Siinä kaikki tästä tässä vaiheessa. Kiitoksia, kiitoksia tästä puheenvuorosta. Sitten viimeinen puhuja Manuel Caldeira Cabral. Te olette toimineet toimittajana ja myöskin valtiovarainministerin neuvonantajana Portugalissa ja olette olleet myös Maailmanpankissa töissä. Eli voitte nyt vastata tähän ensimmäiseen kysymykseen. Je vais passer ça. Euh, Uh, I'm going to address in English. Uh... Puhun englantia. En oikein tiennyt, miten lähestyä tätä, mutta otin tässä esille nämä äh, asymmetriset häiriöt, koska ne ovat olleet esillä. Ehkä on unohdettu se, että kun tarkastelemme tätä suhteessa BKT, niin olemme unohtaneet Yksi puoli on velan kasvu ja yksi on sitten BKTn kasvu ja kilpailukyvyn kasvu. Jos BKT kasvaa, niin kilpailukyvyn kasvun suhteen on ongelmia, koska BKT kasvaa aina kansallisella puolella eikä ulkopuolella. Joten tässä on tästä ulkoista epätasapainoa niiden maiden kohdalla, jolla on ongelmia. Ja tähän liittyy siis nämä asymmetriset häiriöt, eli nämä mm, mm, kulkevat käsi kädessä. integrate a uh, single currency, they lose monetary policy. Mitä sitten vaihtokurssimekanismiin tulee. Tämä on erittäin tärkeä sopeutumismuoto. Ja sitten on muitakin ehtoja, mm, kilpailusäännöt finanssipoliittiset säännöt ja niin edelleen. Näihin täytyy sitten vastata lyhyellä aikavälillä. Ennen kaikkea, jos nämä sopeutukset ovat asymmetrisiä, eli vaikuttavat eri maihin eri tavalla optimaalinen rahapolitiikka on erilaista eri maille, eli tätä ei nyt voida hoitaa emussa. No, tässä riskien minimoimiksi voidaan käyttää enemmän joustavuutta. Tämähän on otettu esille työmarkkinoiden joustavuus esimerkiksi. <clears throat> Sitten on näitä liikkuvuustekijöitä. Tämähän on jo tapahtunut etelästä pohjoiseen. Tai sitten näiden vakauttajien keskitetty siirtäminen. Eli ne maat, jotka ovat paremmassa asemassa, niin niitä siirrettäisiin sitten huonompiin maihin Eli tässä voitaisiin ottaa nämä työttömyyskorvaukset käyttöön ilman, että alijäämä kasvaisi. Vakauttajat eivät toimi, koska finanssisäännöt tarkoittavat, että maat, jotka ovat lamassa, ovat menettäneet tulonsa, joten sitten täytyy leikata sosiaalimenoja tavalla tai toisella. Eli tässä ei oteta vakauttajia, vaan sitten toimitaan näin. Eli sanon, että liikkuvuus lisääntyy ja tämä saattaa myös huonontaa tilannetta. Se voi rajoittaa työllisyyttä, mutta jotkut työntekijät, koulutetut työntekijät lähtevät nopeammin ja tämä johtaa rakenteelliseen työttömyyteen. Tämähän on sitten lisäongelma. Niin, no tämähän minä juuri selitin, joten hyppään tästä nyt hieman yli. No sitten nämä asymmetriset häiriöt. Euroopan unionissa on ollut useitakin asymmetrisiä häiriöitä. Jotkut ovat vaikuttaneet 70- ja 80-luvulla, mutta sitten nämä viimeisimmät, nämä liittää Aasiaan, Kiinaan, VTOhon, nämä ovat vaikuttaneet ala, maihin, on alhainen palkka, Portugali, Italia, Kreikka, Eli tällaiset asymmetriset häiriöt vaikuttavat näiden maiden kilpailukykyyn. Tämä jo tapahtui vuonna 1990. On ollut myös myönteisiä vaikutuksia Keski- ja Itä-Euroopassa, mutta sitten myös kielteisiä, koska se johti kilpailukykyisempiä maita Euroopan unionin, jotka sitten kilpailevat Etelä-Euroopan maiden kanssa – eli näihin alhaisen palkan maihin. Sitten 2007-2012 kriisi vaikutti eri tavalla eri maihin. Ja sitten rahapolitiikka tietyissä maissa – työttömyys on ikään kuin devalvaatio. Eli jos on kilpailukykyongelmia, kun kilpailee Kiinan, Turkin tai uusien maiden kanssa, jossa palkat ovat alhaisempia, niin siellä arvo todellakin laski huomattavasti ja sitten tämä vaikutti tietysti myös näiden maiden kilpailukykyihin tarvitaan tällaisia keskitettyjä automaattisia vakauttajia, koska asymmetriset epävakautajat saattavat todellakin olla erittäin vaikeita. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että monet tarkoittavat prosyklisiä makrotaloudellisia keinoja. Ja totta kai nämä saattavat sitten taas pahentaa kriisiä ja ne saattavat myös lyhyellä aikavälillä pahentaa työttömyyttä, mutta jos tässä antaa rakenteellista työttömyyttä, niin sitten tällaiset, tällainen liikkuvuus, pääoman tai työkyden liikkuvuus voi todellakin myös lisätä häiriöiden määrää näillä alueilla. Tämä sitten saattaa johtaa ongelmiin. Eli nämä keskityt automaattiset vakautajat ovat sellaisia, voidaan ottaa käyttöön, jotta voidaan välttää, että päädytään talouskriisiin. Ja se, että tämä johtaisi hajauttamiseen eri valtioiden välillä. Sitten PKT ja konvergenssi. Tämä on Eurostatin tilasto 2001-2007 vuosina. Ja maa, jos on alhaisempi PKT, niin se vaikuttaa konvergenssiin. Jos nyt tarkastetaan tätä viittä viimeistä vuotta, tämä on ehkä myös seuraavien vuosien skenaario, tässä on selkeä äh, skenaario niille maiden kohdalla, joissa on alhaisemmat palkat, eli tämä liittyy siihen riskeihin, että ei ole vakautta ja sitten ei myöskään koordinoida makrotalouksia. Ja lopetan tähän seuraavaan kysymykseen. Merci beaucoup. Donc on a traité la première... Kiitoksia, joten nyt käsittelemme tämän ensimmäisen osuuden joka liittyy siihen, että miksi tarvitaan tällaisia automaattisia vakauttajia ja miksi tämä asia on nyt esillä euroalueen osalta. Ja nämä neljä puhujaa puhuivat myöskin tästä sosiaalisesta vaikutuksesta. Ja siksihän tämä onkin tärkeä kysymys juuri meidän valiokunnalle. No, haluaisiko joku tässä vaiheessa jo esittää kysymyksiä Serkas ja sitten otan puhujalista nyt käyttöön. Onko muita? Sari Sajaa. Papadopoulou. On prend ces trois questions. Alors, allez. Eli nämä kolme kysymystä. Serkasista aloitetaan ja sen jälkeen Essa ja, ja Schröter tulee tänne vielä listalle. Eli sosiaalistidemokraattien koordinaattori ensiksi. Fischer, me gustaría hacérsela al señor Rehn. Bueno, de hecho se la hice... Niin, kysyä tämän itse asiassa Olli Rehniltä, mutta hän ei vastannut tähän, eli Fischerille kysymys. Nyt kun puhutaan, niin kuuletteko minua? Sí, tiene, tiene, tiene el canal español. Niin, voitteko nyt kuulla minua? Niin, hyvä, toimiko hyvä? Niin, Fisher, haluaisin kysyä itse asiassa teiltä, vaikka olisin halunnut tämän esittää Olli Reenille. Kysyn häneltä tätä, mutta hän ei vastannut minulle. Eli kun puhutaan nyt tarpeesta ja epävarmuudesta, eli se, että siitä puhutaan, että tarvitaan tällaisia automaattisia stabilisaattoreita, niin millä tasolla tästä puhutaan komissiossa, koska nythän me sanotaan, että on tiettyjä suosituksia jäsenvaltioille. ja meidän pitäisi yhdessä käyttää näitä vakauttajia, mutta itse asiassa Brassel, Brysselissä tätä ei tarjota niille maille, jotka kärsivät kriisistä, eli näille maille ei anneta mitään tällaisia vakauttajia. Jos katsotaan, mitä jäsenvaltiotasolla tapahtuu, niin haluaisin vain kysyä, että miten tästä asiasta keskustellaan komission tasolla. Sarjessa ja... Sarjessa ja seuraavaksi EPP-ryhmästä. Thank you, Madam Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. <clears throat> Mehän kaikki tiedämme, että sosiaaliturvajärjestelmät ja myös työllisyyskorvausjärjestelmät ovat veronmaksajien rahoilla rahoitettuja asioita. Kysymykseni kuuluu, Miten pohjoiset maat poliittisesti, jotka ovat monella tapaa eu nettomaksia, miten ne haluaisivat olla mukana tässä uudessa siirrossa rahansiirtojärjestelmässä? Oletteko sitä mieltä, että tämä todella on oikea tapa jollain tavalla saada aikaan kuilu pohjois- ja etelän välillä. Antigoni äh, Papadopoulou, qui appartient au groupe socialiste et démocrate. Sitten sosiaalidemokraattisesta ryhmästä kyproslainen edustaja. Ευχαριστώ πολύ. Κατανοώ πλήρως τι σημαίνει... Kiitos. Minä kyllä ymmärrän, mitä nämä automaattiset vakauttajat ovat, koska tulen Kyprokselta. Ja kyproslaiset pankit hän ovat olleet ongelmissa, eli meillä ei ollut mitään automaattisia vakautta. Ja Kypros on hyvin pieni maa euroalueella ja omia politiikkoja ei saanut käyttää ongelmien ratkaisemiseksi. Ja tällä hetkellä meillä on, on todellakin pääomakatoa, valtava työttömyys. Olen, olen samaa mieltä Rova de Serkaksen kanssa, mitä automaattisiin vakauttajiin tulee. Tätä ei ole Troikassa ja komissiossa otettu huomioon, kun katsotaan, miten etelän ongelmia käsitellään. Politiikat, mitä he käyttävät, ovat väärin. Katsokaa, mitä ongelmia on Portugalissa ja Espanjassa ja Kreikassa tällä hetkellä, ja myös Kyproksella on nämä samat ongelmat. Mielestäni kaikki Kaikkiin näihin ongelmiin olisi pitänyt puuttua ennen kuin euroalue luotiin. Ja mailla pitäisi olla toimivalta ratkaista ongelmansa itse. Miten nämä automaattiset vakauttajat nyt voi korjata, voivat korjata ne virheet, joita on tehty, koska vaikutukset ovat todellakin voimakkaat etelässä ennen kaikkea Kyproksella. Niin, onko tämä vastaus kriisiin vai vastaus tulevaisuudelle? Sitten Schröter. Ja, ich denke, wir haben genau... Niin, kriisistä me olemme oppineet sen, että Euroopan unionissa tarvitsemme tällaisia vakauttajia. Sitä ei ole tähän asti otettu huomioon. Sanotaan, että raha poliittiset vakauttajat riittävät, mutta näistä kuvistahan käy selvästi ilmi, että se ei riitä. Monissa EU-maissa vakauttajana toimii verot maan sisällä. No, nyt Euroopan unionissa ei ole yhteistä veropolitiikkaa. Miten voidaan löytää mahdollisuus ilman, että on yhteistä veropolitiikkaa? vaan ovatko tarvitaanko ylipäätänsä veropolitiikkaa tässä yhteydessä? Tämä on ehkä ensimmäinen ja Sitten toinen kysymys. Komissiohan on myös ehdottanut työttömyyskorvausta tai vastaavaa. Onko komissio tarkastellut myös mahdollisuuksia, jotka eivät koske suoraan työntekijöitä, jotka ovat kriisin heikoin lenkki, vaan onko pohdittu esimerkiksi omaisuuksia, niin, että voitaisiin kehittää tällaisia vakauttajia ylipäätänsä? Ähm, niin. Tässä tulee ainakin yksi suora kysymys, joten voitte vastata siihen. Eli pyrkikää vastaamaan lyhyesti, jotta sitten päästään myös tähän toiseen kysymykseen. Eli ensiksi George Fisher, ja varmasti haluatte kaikki pitää puh- vielä vastata. Niin, hyvä. Olen pahoillani joutuessani sanomaan, että en kuulu komissaarien kollegioon, joten en tiedä ihan tarkkaan, mistä siellä puhutaan. Komissio on ottanut tämän asian esiin omassa suunnitelmassaan. Ei komissio mitään ei ole ehdottanut tähän saakka. Me ymmärrämme, että Euroopan, Eurooppa-neuvoston täytyy palata asiaan tämän vuoden toisella puoliskolla ja sitten katsotaan, mitä komissio keksii. Voin kuitenkin sanoa, että komissiossa otamme tämän asian vakavasti. Olemme asettaneet työryhmän siinä pääosastossa, jossa minä työskentelen ja myös ECFin kollegoiden kanssa. Me olemme laatineet jo useita asiakirjoja jotka rakentavat sen työn varaan, josta saksalaiset tänään myöhemmin ehkä puhuvat. Tämän työryhmän työ ei ole vielä julkista, mutta me julkistamme sen piakkoin verkkosivullamme. Työ on vielä tekeillä. Komission ehdotusta ei vielä ole pöydällä, mutta komissio ottaa tämän asian vakavasti ja tekee työtä tämän asian parista. Tässä lyhyt vastaus ja ehkäpä voimme muista kysymyksistä niihin palata vielä myöhemmin. Tämä Filippo. Just a very quick... Niin ihan nopeasti vain. Tämä kaksi kysymystä. Eli onko täysin tarpeellista ensinnäkin tämä menettely ja sitten toiseksi, onko tämä sama asia kuin varainsiirrot? No ensimmäinen kysymys, pitää olla hyvin varovainen näistä argumenteista, joita esitetään. Eli on monia syitä, joita voidaan pohtia. Jos otetaan tällainen tiukka talouslähtökohta ja kysytään, että mikä on paras tapa sitten pehmentää näitä epäsymmetrisiä häiriöitä, joista on puhuttu. No pitää ymmärtää sitten, että kvantitatiivisesti ensimmäinen tällainen riskijako ja on haaste on rahoitusmarkkinat. Eli Yhdysvalloissa tämä Nevadan ja Texasin välinen ero, sitä ei ö, lievitetä varansiinoilla, vaan siksi, sillä, että on pankkiunioni ja on myöskin tällainen osa valtioiden välinen varan omistus. Eli Nevadassa omistetaan osakkeita Texasiin toisinpäin. Eli jos tässä on tällainen yhden dollarin menetys tulosta, suhteessa naapuriin. 40 senttiä jaetaan rahoitusmarkkinoilla. No sitten 25, 20, 25 senttiä jaetaan eh, tämän liittovaltion budjetin puitteissa. No tämän lisäksi kotitaloudet paikallisesti lainaavat, eli tämä on toiset 20 senttiä. No sitten jos otetaan tämä näkökohta, niin mikä on sitten tiukasti tarpeen on tämä ensimmäinen, eli pankkiunioni ja se, mitä sen mukana tulee. No sitten voidaan keskustella siitä, että tarvitaanko enemmän. Minun mielestäni vastaus on kyllä, mutta eh, pitää muistaa tämä, jotta voi antaa oikeat argumentit. Jotta tämä olisi selvä, niin kyseessä on puhdasta talousanalyysiä. No sitten on poliittinen ja sosiaalianalyysi, ja luulenpa, että pankkiunioni, eh, se on tällainen hyvin teknokraattinen eh, toimitus, sillä ei ole samanlaista merkitystä ihmisille kuin vaikkapa työttömyyskorvauksilla. Mutta nämä ovat kaksi eri argumenttia, ne pitää pitää erillään. No sitten toinen kysymys ihan nopeasti siihen. Ei ole tarpeen tämä vakuusjärjestelmä olisi mikään pitkäaikainen varainsiirtojärjestelmä. Se voi olla, mutta sen ei tarvi olla. Eli voidaan luoda sellainen järjestelmä, jossa maat jakavat riskejä, mutta esimerkiksi 10 tai 20 vuoden ajan ja sitten varainsiirrot ö, ovat tällä tasolla. Tämä on poliittinen valinta. Kiitoksia. Sitten Fernand Fischner. Kiitos. Lisäyksenä siihen, mitä herra Filippoon sanoi, palatakseni teidän kysymykseen, meidän täytyy erottaa syklinen ja rakenteellinen muutos syklistä järjestelmää käytetään vakauttamiseen syklisten ongelmien vakauttamiseen. Tämä ei välttämättä vaikuta pitkän aikavälin epätasapainoon. Ja jos se olisi automaattinen vakauttaja, toisin kuin tällainen jatkuva siirtojärjestelmä. Se ei ratkaisisi tätä tilannetta, mikä meillä on Euroopan unionissa, eikä se ratkaisisi finanssikriisiä. Se olisi ehkä hieman voinut sitä vaimentaa, mutta se ei todennäköisesti olisi ratkaissut tätä pysyvää epätasapainoa, joten meidän täytyy todellakin erottaa syklinen ja pitkän aikavälin volatiliteetti me puhumme siis syklisestä volatiliteetista, emmekä pitkän aikavälin eroista. You want to add something? Haluatko lisätä jotain? Yes. Uh, uh, uh, just like... Uh... Niin. Lisäisin vain muutaman sanan tähän keskusteluun. Olen yhtä mieltä siitä, että pankkiunionin unioni on paljon tärkeämpi yhteiskunnallisesti kuin riskien, eh, riskien jakamisen kannalta. Kaikkein tärkein kysymys on kuitenkin tämä, joka liittyy nettosaajiin ja nettomaksajiin ja siirtoihin pohjoisen ja etelän välillä. Tilapäisten toimien ei tarvitse olla pysyviä, ja jos tarkastelemme työttömyys tilanteita eri Euroopan maissa. Esimerkiksi Portugali on hyvä esimerkki. Koko 90-luvun äh, aikana ja 2000-luvun alussakin äh, siellä oli työttömyys alle keskiarvon. Silloin se ei hyötynyt mistään siirroista, tällä hetkellä hyötyisi. Jotkut alueet voivat joutua vaikutuksen kohteeksi myös jatkossa. Eli tämä on sellaista jakoa, joka lyhyellä tähtäyksellä hyödyttäisi tiettyjä maita, mutta pidemmällä tähtäyksellä voisivat hyödyttää muitakin maita. Ja sitten lisäisin tähän vielä sen, että aika monia siirtoja Euroopan unionissa toteutetaan maatalouden alalla, rakennerahastojen alalla, muun muassa sellaisille alueille, jotka ovat vähemmän suotuisassa asemassa. Ja sitten yksi suurimmista ongelmista Euroopassa tietysti on työttömyys. Eli jos tehdään siirtoja alueille, joissa on korkea työttömyys, tietysti on järkevää koko yhteisen eurooppalaisen talomme rakentamisen kannalta, erityisesti jos tämä, nämä siirrot ovat lyhytaikaisia ja jos kyse on sellaisista maista, joihin työllisyys, joissa työttömyys on erityisen paha. Ja tietysti tässä on järke, siinä on järkeä, että jos me siirrämme maatalousrahoja köyhille alueille, niin miksi me sitten siirrä rahaa myös vaikeuksissa oleville maille, joissa on työttömyyteen. Ja nythän ty- ongelmat ovat johtuneet erilaisten instrumenttien puutteesta, jotka liittyivät alun perin Euroopan integraation ja jo- joiden juuret ovat myös koordinaation puutteessa. Siinä, että fiskaalipolitiikko ja maiden kesken, ma- maiden välillä ei ole koordinoitu, koska jotkut maat joissain maissa budjettikurin tulisi olla suurempaa kuin muissa. Myös pankkiunionin välineitä ei ollut alussa riittävästi. Ja alussa oltiin hyvin optimistisia ja uskoimme siihen, että niitä ei tarvittaisikaan, mutta nyt huomamme, että kyllähän niitä tarvitaankin. Eli stabilisaattori olisi yksi tällaisista välineistä, mutta maltillisesti niitä täytyy käyttää tietysti. Kiitoksia. Nyt sitten vastataan tähän toiseen kysymykseen, eli mitä pitää tehdä. Ja kun olemme nyt tässä meidän valiokunnassa, niin pitää myös, ja vielä parempi, jos muistetaan sitten tämä sosiaalinen ulottuvuus ja työmarkkinaosapuolten osallistuminen. No, George Fisherille ensiksi vastausvuolta. Kiitoksia. Haluaisin sanoa yhden asian, eli tämä ei ole ratkaisu kaikkeen. Olen samaa mieltä edellisten puhujen kanssa, eli jos emme saa pankkiunionia aikaiseksi, Niin tämä on se lähtökohta, joka komission kehittelemässä suunnitelmassa on. Siinä on kaikkia erilaisia toimenpiteitä, joista tämä on yksi toimenpide. Eli ei pitäisi luoda liikaa odotuksia tämän suhteen, vaan katsoa sitä realistisesti. Eli tähän on, liittyy kaksi vaihtoehtoa, joita pohditaan myöskin työryhmässämme ja kirjallisuudessa nämä vaihtoehdot. Eli yksi on tämmöinen makrotaloudellinen vakautta, josta on juuri puhuttu. Siinä on se etu, että se suoraan vaikuttaa näihin talousvaihteluihin, mutta tässä tilanteessa sitä olisi erittäin vaikea selittää kellekään tämän alan ulkopuolella. Sitten toinen asia on se, että se, se toimii tällaisilla indikaattoreilla – jotka ei välttämättä ole niin vakaita, mutta tämä voidaan ratkaista. No sitten toinen mekanismi, josta keskustellaan, liittyy työttömyyskorvauksiin. Olen samaa mieltä siitä, että tähän liittyy tällainen talousjärkeily, koska työllisyystilannehan on riippuvainen taloussykleistä, mutta tässä on myös sosiaalinen ja työllisyysulottuvuus. Eli jos päätöksiä tehdään, niin sitten otetaan huomioon nämä molemmat asiat, mutta ei ole mikään, mikään vahinko, että myös Yhdysvalloissa on tällainen järjestelmä. Se liittyy talouteen, mutta myös poli- poliittisiin syihin. No jos jatkan nyt tästä. Tämä järjestelmä, jota on hieman kuvattu kirjallisuudessa, on sellainen järjestelmä, johon myöskin viitataan tässä komission suunnitelmassa. Se on, sen pitäisi olla keveä ja avoin ja määräaikainen ja sen pitäisi edistää muutoksia. Tietysti meillä on kaikenlaisia monimutkaisia järjestelmiä, mutta meidän pitää myös muistaa, että jäsenvaltiolla on omat työttömyysjärjestelmät ja meillä on 17 jäsenvaltiota emussa, joilla on omat kansalliset järjestelmämme, joten emme voi aloittaa kaikkea puhtaalta pöydältä. Meidän pitää löytää sellainen ratkaisu, joka sopii Euroopan unionin järjestelmään järjestelmiin ja jäsenvaltioiden järjestelmiin, eli sen pitäisi olla avoin, määräaikainen eh, ja kevyt. Minun henkilökohtainen mielipiteeni on se, että työttömyyskorvausperusteinen järjestelmä sopisi tähän. En nyt voi mennä tässä yksityiskohtiin, koska siihen menisi liikaa aikaa, mutta haluan vain ottaa tämän avoimuusaspektin tässä. Työt työttömyys on sellainen asia, jonka ihmiset ymmärtävät. Se näkyy kaduilla, se nähdään luvuissa ja monet ihmiset joutuvat työttömyksi, joten jonkinlainen tuki EUlta tai EMUn tasolta ymmärrettäisiin. Ja sitten tämä kysymys Pohjoismaista. Jos katsotaan lukuja historiallisesti, on ollut sellainen ajanjakso, jossa esimerkiksi Saksa tai vaikkapa Ruotsi, jos se olisi ollut emun jäsen, olisi hyötynyt tällaisesta järjestelmästä. Tietysti tällä hetkellä on selvä, että eh, nämä suuremman työttömyyden maat hyötyvät, mutta historiallisesti meillä on ollut tilanteita, joissa Saksallakin on ollut paljon työttömyyttä. Eli ei pidä unohtaa tätä emme voi arvostella tällaisen järjestelmän toimivuutta sen perusteella, mitä näemme tällä hetkellä, koska niin, tämä on vain se asia, jonka halusin tuoda esille. Jos katsotaan Saksan työttömyysjärjestelmää, Itävallan järjestelmää, niin nähdään, että ajan kulussa eri alueet Itävallassa tai vaikkapa Alankomaissa ovat hyötyneet tästä järjestelmästä, koska talous menee ylös ja alas ja rakenteet muuttuvat eri ajanjaksoina – ja eri tahot hyötyvät eri aikoina. Ei, ei voida sanoa, että tämä tilanne jatkuu ikuisesti yhteen suuntaan. No sitten vielä toinen pointti ja sitten lopetan. Tämä muutoksen edistäminen. Tämä ei ehkä hyödytä, tai yksi hyöty työttömyyskorvausjärjestelmästä on se, että sitä voitaisiin käyttää. Eli voitaisiin käyttää, nämähän ovat poliittisia päätöksiä, voitaisiin käyttää tutkimaan aktiivista työmarkkinajärjestelmää ja kuinka ne toimivat eri jäsenvaltioissa. Eli tämä on se yhteys, jota voidaan hyödyntää ja todennäköisesti hyödyntetäänkin, koska me haluaisimme sellaisen järjestelmän, joka hyödyttää itse asiassa niitä, jotka tarvitsevat. Ja jos meillä on nyt erilaisia työttömyyskorvausvastaavuuslukuja, niin tietysti kysymys on se, että onko 30 prosenttia tarpeeksi suuri kattavuus, jotta sitten sillä katan kaikki. Niin lopetan tähän, toivottavasti tämä ei ollut liian pitkä puheenvuoro. Um, yeah, so, so on the, uh... Niin, mitä tulee kysymykseen kuinka? Olen yhtä mieltä uh, sen kanssa, että on kaksi tavoitetta. Toinen on puhtaasti taloudellinen ja toinen on sosiaalinen tai yhteiskunnallinen ja poliittinen. Taloudellinen tavoite ei vielä riitä motivaatioksi, koska kun ajatellaan riskien jakamista maiden kesken, niin se on tietysti tärkeää, mutta kaikkein tärkein haaste ovat rahoitusmarkkinat. Mutta se ei vielä riitä sosiaalisista ja poliittisista syistä, kaikki olemme yhtä mieltä siitä. Kun tätä järjestelmää on suunniteltu ja suunnitellaan, niin yksinkertaisuus on tietysti avainasia. Siksi olen yhtä mieltä Pierre Moskovicin kanssa, joka on Ranskan valtiovarainministeri. Hän aikoinaan ehdotti budjettia eurovyöhykkeelle ja myös tällaista työttömyysvakuutusta se olisi helpompi myös siinä mielessä, että ihmisten olisi helpompi ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Jos ajatellaan tätä designia, ja tämä liittyy myös tähän keskusteluun pohjoisen ja etelän välillä, niin ilmenee kaksi suurta kysymystä. Onko kyse siirtomekanismista vai vakuutus, vakuutusjärjestelmästä, ja entäpä sitten kannustimet? Mitkä ovat kannustimet oikeiden uudistusten tekemiseksi? Nämä ovat kaksi kysymystä, jotka ovat mielestäni tärkeitä. Eli tuleeko siirtojärjestelmä? No, tämä riippuu tietysti siitä, miten asia luodaan alun perin, mutta jos maissa on eri työttömyystasot, olipa kyse sitten rakenteellisesta työttömyydestä tai muunlaisesta, jos siis työttömyys on korkea, kuten vaikkapa Espanjassa se on korkeampi kuin Saksassa, jopa sama, saman suhdanteen ollessa voimassa, niin tietenkin, tietenkään ei haluta välttämättä, tai sano näin, että meillä ei ole välttämättä nettovirtaa maasta toiseen, joka perustuu ö, työttömyyteen maiden välillä, vaan työttömyyteen maan sisällä, mikä on keskimääräinen työttömyys maan sisällä. Voitaisiin ajatella että jos ihmiset saavat työttömyyskorvausta ää, suunnasta tai toisesta, niin se ihmisten elämässä mikään ei muutu, paitsi että työttömyyskorvaus tulisikin toisessa tapauksessa yhteisestä puulista EU-budjetista. Ja jokainen työtön henkilö omassa maassaan saisi työttömyyskorvauksen. Tämä voitaisiin aloittaa nuorisosta, jos halutaan, mutta periaate on tällä korvauspuolella yksinkertainen, jokainen saisi tämän korvauksen. Mutta kysymys kuuluu, miten se rahoitettaisiin. Rahoitus riippuisi kuunkin maan keskimääräisestä työttömyysasteesta. Jos kaikki maat ovat lähellä tätä keskiarvoa, vaikka vuonna, sitä mikä oli vuonna 2000, niin silloin kaiken kaikkiaan maiden välillä ei olisi nettovirtoja jos maat alkavat poiketa toisistaan, niin silloin tapahtuisi, kuten tuolla aiemmin kuvattiin, Esimerkiksi vuonna 1995 eh, Espanja oli eh, keskiverron alapuolella, eh, Saksa yläpuolella, ja tämä tarkoittaisi sitä, että Espanjasta tulisi Siis eh, toisinpäin Espanjassa työttömyys oli eh, alhainen, Saksassa korkea ja tuolloin rahaa siirtyisi Espanjasta eh, Saksaan. No tänä päivänä tilanne on aivan päinvastainen. Muutoksen koko on ollut noin 1, jotain prosenttia BKTstä. Tietenkään kaikkea tätä ei voida vakuuttaa. Ehkä puolet siitä voitaisiin vakuuttaa, mutta noin puolesta yhteen prosenttiin BKTstä. Ja tällä hetkellä, kun ajatellaan, minkälainen kriisi, minkälainen kriisi meillä on päällä, niin luvut ovat tietysti paljon suuremmat. Luku on pieni, jos ajatellaan osuutta BKTstä, mutta stabilisaation kannalta se on aika merkittävä. Eli tällaisessa järjestelmässä, sanotaan vaikkapa, jos puhutaan vaikkapa Espanjan ja Saksan välisistä virroista, niin virta olisi nolla. Sitten nämä kannustimet. Kannustimet ovat tietysti avainasemassa, koska vasta-argumentit riskien jakamismekanismille on se, että tai argumentti tällaiselle mekanismille olisi se, että se olisi kannustimena maille tehdä oikeanlaisia uudistuksia. Kuvasin täällä jo aiemmin siirtojärjestelmää jos noudatetaan, otetaan huomioon my- myös suhdanteet, niin mailla edelleen olisi insentiivejä kannusteita tehdä uudistuksia. Erityisesti jos työttömyys on jatkuvasti korkea. Eli kustannukset ovat korkeat ja silloin kannustimet pysyvät vähentää työttömyyttä. Ja tietenkin haluttaisiin aloittaa sellaisesta työttömyydestä, joka on riippuvainen tavallaan tuurista tai tuurin puutteesta. Esimerkiksi nuorten työttömyys olisi hyvä kohta aloittaa. Silloin ei välttämättä laajennettaisi tätä EU-osuutta kauhean pitkään, se voisi olla lyhytaikaista. Siinä on tietysti omat puutteensa, ei se täydellinen ole, mutta kannustimet pysyisivät. Ja sama pätee myös näihin korvausasteisiin. Ja voitaisiin ajatella, että EU tarjoaa perustason ja maat, jotka haluavat olla anteliaampia, voivat niin tehdä, mutta tekevät sen muun lisäksi. Jos maa haluaa olla anteliaampi, se maksaa hiukan enemmän omasta taskustaan. Eli kaksi asiaa. Ensinnäkin tämä peruskorvaustaso ja sitten tietyksi ajaksi, vaikkapa 9 tai 18 kuukaudeksi, olisi yksi tapa pitää tämä kannustinpuoli elossa. Kiitoksia. Sitten seuraava puhe. Um, basically what I... No, se mitä voin tehdä, niin voin hieman vielä kertoa siitä, mitä Georg Fischer sanoi meillä on kaksi mahdollisuutta, miten me käsittelemme automaattisia vakauttajia. Ensinnäkin voi olla tämmöinen siirtojärjestelmä, mitä tähän output-kuiluun tulee, eli todellinen taloudellinen tilanne ja sitten taloudellinen tilanne, jos talous toimii täysillä. Tämä on niin kutsuttu output gap. Ja Eli tässä on tällainen indikaattori, jossa tarkastellaan sitten, miten kapasiteetti on käytetty. Se on siis käytetty. Ja jos tämä output gap on kielteinen, niin sitten halutaan, että tämä maa saa maksuja tällaisesta siirtojärjestelmästä. Ja sitten jos tämä output gap on positiivinen, niin sitten halutaan, että tämä maa maksaa tähän siirtojärjestelmään. Tämä oikeastaan on tässä taka-ajatuksena. No sitten ongelma, mikä tähän liittyy, niin se käy ilmi tästä kuvasta. Tämä on Saksan output gap. Ja jos nyt katsotaan tätä arviota ja tarkastellaan tätä ajanjaksoa, niin muutos on aika suuri. No ehkä nyt että näe tätä kovin tarkkaa, mutta tässä on eri vihreän sävyjä. Ne edustavat eri vuosia, jona OECD on julkaissut nämä tiedot. Ja te näette, että tässä on huomattavia poikkeavia arvioiden suhteen riippuen siitä, koska arvio tehtiin. Ja aikaisempina vuosina myös, ja tämä koko järjestelmä on riippuvainen tästä äh, output se on todellakin ähm, hyvin arka myös ähm, poliittisille vaikutteille. No sitten tämä työt, eurooppalainen työttömyyskorvaus. Tässä on Espanja esimerkkinä. Ja te huomaatte, että tässä on valtavia eroja, mitä tähän output gap-arvioihin tulee. Meidän täytyy todellakin odottaa hyvin pitkä aika. Niin, siis joko me odotamme, mutta sitten se ei ole kovin hyödyllinen, hyödyllinen tai sitten voidaan tekemään näitä siirtomaksuja uudelleen. Ja tämä on aika vaikea tilanne. Me ehdottaisimme, että olisikin tällainen eurooppalainen työttömyyskorvausjärjestelmä. Se liittyy siihen, mitä herra Philippon ehdotti. Me ehdot, hän ehdotti sitä, että olisi järjestelmä, joka olisi poikkeus näistä keskiarvoista, mitä työttömyyskorvauksien tulee. Minä ehdottaisin tästä syklistä järjestelmää. Ja mehän sanomme, että keskittykää tähän järjest- tässä järjestelmän lyhytaikaiseen työttömyyteen, koska sitähän syklinen työttömyys on. Kun puhutaan sitten yli 12 kuukaudesta, niin se on rakenteellista työttömyyttä. Jos keskitytään lyhyen aikavälin työttömyyteen 12 kuukauteen asti, niin oikeastaan tässä on oikeastaan automaattinen ero rakenteellisen ja syklisen erojen välillä. Mitä eurooppalaiseen työttömyysturvajärjestelmään tulee, se antaa sen perusturvan kaikille maille. Ja sitten jos kansalliset hallitukset päättävät, että he haluavat paremman sosiaaliturvajärjestelmän, joka menee sitten pidemmälle kuin tämä eurooppalainen työttömyysturvajärjestelmä. Se on aika perusjärjestelmä. Siellä on pieni yhteinen nimittäjä. Jos kansalliset hallitukset nyt sitten päättävät, että he haluavat enemmän kansalaisille, niin he voivat sitten lisätä siihen vielä. Sen me olemme tässä näyttäneet tässä kaaviossa. Tämä vihreä laatikko, se on eurooppalainen työttömyysjärjestelmä. No se on joustava, mutta tässä esimerkissä siinä on 12 kuukautta työttömyyttä. Ja sitten jos mennään pidemmälle kuin 12 kuukautta, niin sitten kansallinen järjestelmä astuu tilalle. Ja tässä puhutaan 50 prosentista edellisestä palkasta ja sitten jos hallitus haluaa sitten vielä korkeamman turvan, niin siihen voidaan sitten vielä lisätä päälle. Tämä on siis perusajatus, tämä on erittäin joustava järjestelmä, eli voidaan nostaa tai laskea tätä eurooppalaista komponenttia. Ja kaikki, mikä nyt sitten menee sen yli, niin se hoidetaan sitten kansallisella tasolla. Edut ovat ilmeisiä. Tämä on automaattinen vakauttaja koska työttömyysturva on aina automaattinen vakauttaja, on aina siirtoja niiltä, joilla on työtä, niillä, joilla ei ole työtä, niillä, joilla on työtä, maksavat näitä maksuja ja sitten työttömät saavat näitä. Eli tässä ei ole mitään poliittista poliittista puuttumista, ei tarvita mitään valiokuntaa, joka nyt sitten päättää näistä siirroista jäsenvaltioiden välillä. Ja sitten on muitakin etuja. Ensinnäkin se on suhteellisen helppo panna toimeen, koska voidaan käyttää kansallisia työttömyysturvajärjestelmiä. Voidaan kerätä siis tätä kautta maksuja ja myös sitten maksaa näitä korvauksia eteenpäin. Ei tarjota toimi elintä päättämään, kuka on työtön ja kuka ei, koska se voidaan tehdä kansallisella tasolla. Kun keskitytään lyhyen aikavälin työttömyyteen, niin siirtojen tulisi olla syklisiä. Niiden ei tulisi olla pysyviä. Joissakin Jotkut maat tulevat saamaan aika pitkän aikaan tätä eurooppalaista työttömyyskorvausta. Tähän asiaan täytyy puuttua. Tässä näette poikkeaa, mitä euroalueen keskiarvon tulee. No, Georg Fischer oikeastaan painotti sitä. Saksakin olisi saanut näitä rahoja, koska oli vaihe, jolloin Saksan työttömyysaste oli korkeampi kuin euroalueen keskiarvo. Ja ongelma tässä argumentissa on Espanjan tapaus, koska Espanjassa työttömyysluvut ovat olleet korkeat pisimmän aikaa. Se olisi saanut siirtoja tästä työttömyyskorvausrahastosta vaikka se on ollut vakassa taloudellisessa tilanteessa aikaisemmin. Siellähän on tapahtunut ylikuumentumista. Ja sittenhän näitä siirtoja emme olisi halunneet, me olisimme halunneet sitten, olisimme ottaneet ottaa ostovoimaa Espanjasta ja siirtää sitä eh, heikompiin maihin. Tämä Espanjan esimerkki on hieman hankala. Ehkä tässä täytyy tarkastella numeroita hieman tarkemmin, joten tätä on hyvin vaikea arvioida, kuinka paljon se tulisi matkumaan ja kuinka vahva tämä vakauttamisefekti tulisi olemaan. Yritämme arvioida näitä summia, eli kuinka paljon me tarvitsemme. Se olisi noin 1,5 prosenttia brutto palkoista, mutta siis ei sitten näiden kansallisten turvien päälle. Eli nämä menevät tähän eurooppalaisen järjestelmään nyt eikä sitten kansalliseen järjestelmään ja sitten eurooppalainen järjestelmä korvaa osittain sitten tämän kansallisen järjestelmän. No ehkä menen tässä nyt voi mennä sen enempää yksityiskohtiin, mutta meillä on tämä julkaisu, jossa tätä yritetään selvittää. Niin no ehkä vielä yksi asia koska puhuimme tästä jo aikaisemmin, ei olisi auttanut, tai siis tämä ei olisi auttanut ä, talouskriisiin, mutta ehkä sitä ei olisi tullut ihan niin paha. Mitä vakauttamiseen tulee, niin se on vaikuttanut noin 20 prosenttia Espanjan. Jos vuonna 2008 ja 2009 meillä olisi ollut tämä järjestelmä käytössä, niin tämä vakauttamisprosentti olisi ollut 20 prosenttia, eli eh, BKT olisi sitten pienentynyt vähemmän, jos tämä olisi ollut käytössä vuosina 2008-2010. Eh, ja Irlannin ja Kreikan kohdalla tämä vakauttamisefekti olisi ollut noin 10 prosenttia. Thank you. Um, I'll just ask to... Kiitoksia. Niin, voisitteko laittaa minun PowerPointini? I, I don't have, uh, um, uh... Niin. En tehnyt niinkään syvällistä tutkimusta siitä, mikä tämä vaikutus olisi, mutta minun ajatukseni tässä olivat äh, ikään kuin enemmän äh, ruohonjuuritasolla niin, tämä kansallinen ja alueellinen toiminta, niin ajattelin tässä sitä, että jos olisi tällainen vakuusrahasto, se olisi hyvin samantyyppinen kuin mitä tässä aikaisemmin ehdotettiin. olen samaa mieltä tästä, mutta tämä summa olisi hyvin suuri ja vaihtoehto olisi se, että sitten olisi tällaiset katot, rajat kansallisella tasolla, eli sen sijaan, että olisi tällaisia suuria siirtoja. Mutta en ole nyt varma, että onko tämä parempi vaihtoehto, koska jotkut maat saisivat näitä varasiirtoja ja olisi, on, pitäisi mitata, et, mitata ja sitten tulisi keskustelua työttömien määristä ja niin edelleen. ja tulisi olemaan ongelmia tässä. Ja ne alueet, jotka ovat tietyn rajan yläpuolella, on se sitten suhteellinen tai absoluuttinen raja, joilla on esimerkiksi 2 tai 3 prosenttiyksikköä enemmän työttömyyttä kuin Euroopan unionin keskiarvo. Se voisi olla yksi tapa eh, mitata. Ja tämä liittyisi tai olisi riippuvainen ehdoista ja kannustimia pitää järjestää joissakin tapauksissa, jos maat saavat tukea korkean työttömyydensä vuoksi, niin sitten ehkä pitäisi tämä varainsiito-ongelma tukien tasolla, jos osa tätä ongelmaa liittyy turvajärjestelmien rakenteisiin. Eli pitäisi olla jotakin tällaisia ehtoja kansallisella tasolla, jotta tähän rahastoon saataisiin, siitä saataisiin tukea, koska muussa tapauksessa poliittisesti tämä ei menisi läpi. No sitten työmarkkinalainsäädännön uudistus ja muut työllisyyttä edistävät politiikat Eli jos puhutaan tällaisista varainsiirroista suoraan työttömille, niin näitä pitää pohtia. Ei ole varmasti mitään yhdenmukaistamista tulossa, mutta aivan kuten sanottiin aikaisemmin, jos maat haluavat anteliaampia tukia, niin niistä muiden maiden ei pitäisi maksaa, vaan maiden, jäsenmaiden pitäisi itse maksaa nämä ylimääräiset tuet koska tämä keskusrahasto rahasivat, antaisi tämän perusosuuden. No sitten yksi ajatus on se, että olisi työttömyyskorvaus keskitetyllä tasolla, joka sitten olisi tällainen vakauttaja, vakautus pohjainen ja sitten toinen ajatus olisi se, että aluepolitiikassa olisi enemmän kannustimia, eli niille alueille, joissa työttömyys on korkeinta, niillä alueille annettaisiin äh, rahoitusta investointeja varten ja myöskin aktiivisen työttömyyspolitiikan toteuttamiseen, koulutuksen toteuttamiseen. Näitähän on jo olemassa sosiaalirahaston puitteissa, mutta tämän pitäisi, tätä pitäisi vahvistaa ja tämä olisi kevyempi tapa edistää sama asia oikeastaan. No sitten vielä kevyempi vaihtoehto. Niin nyt taisi mennä väärään diaan, no ei se mitään. No sitten kevyempi vaihtoehto olisi se, että pohdittaisiin rakennerahastoja ja rakennerahastoisiin panostettaisiin. Eli ajatuksena olisi, että olisi tällainen työttömyysrahasto, jota käytettäisiin niillä alueilla, joissa työttömyys on eh, EUn keskiverto työttömyystä korkeampi 2-3 prosenttiyksikköä esimerkiksi ja kahden, kolmen, viiden vuoden ajan määräaikaisilla toimenpiteillä sitten vaikutettaisiin näihin heikkoimpiin alueihin, tuettaisiin investointeja, koulutusta näiden jo olemassa olevien rakennerahastojen lisäksi. No yksi toinen tapa katsoa tätä, joka olisi vielä kevyempi vaihtoehto, olisi se, että olemassa olevien rahastojen puitteissa työttömyys olisi ehto, joka sitten nopeuttaisi pääsyä rahaston varoihin. Eli olisi tällainen rahastojen varojen etupainottaminen, ja tämä olisi hyvin keveä tapa sitten vakauttaa, toimia vakauttajana. Se olisi mahdollinen tapa, se olisi mahdollista toteuttaa nopeammin. Eli tämä on vain yksi ajatus monien joukossa. Ne alueet, joilla on korkeampi työttömyysaste, ne niitä tuettaisiin ja sitten alueilla, joilla on alhaisempi tulotaso, niitä pitäisi myöskin ottaa huomioon tässä rahastosta, mutta tämä kevyempi vaihtoehto olisi että se, että käytettäisiin jo niitä välineitä, jotka EUlla on jo olemassa, eli niitä vain vahvennettaisiin tai laajennettaisiin eh, niiden alueiden osalta, joiden työttömyys on selkeästi EUn keskitasoa korkeampi. No tietysti en usko, että tämä eh, keveä puuttumisjärjestelmä korvaisi sitä keskustelua, että meillä olisi yhteiset, yhteinen työttömyysvakuusjärjestelmä EU:ssa. Aivan kuten muut puhujat sanoivat, EU siis maksaisi ainoastaan osan työttömyysvakuudesta ja sitten olisi myöskin kannustimia jäsenvaltioille Mutta jos nyt pohditaan tätä uutta tapaa käsitellä vakautelmaa, niin meidän pitäisi myös pohtia rakennepolitiikkoja ja työttömyys pitäisi olla mukana vahvemmin näissä rakennepolitiikassa, joita on jo olemassa. Se on tärkeä asia, joka vakuut- vaikuttaa rahoituksen saantiin rahastoista – ja tämä sitten alentaisi myös jäsenvaltioiden omia sitoumuksia ja tämä voisi olla syy lakkauttaa määräaikaisesti jotain yhteismarkkinoiden sääntöjä, jotta jäsenvaltiot voisivat vaikka antaa verokevennyksiä tai kannustimia sellaisille alueille, jotka ovat heikoimmassa asemassa. Kiitoksia. Nyt meillä tulee vaikea hetki eteen. Meillä on viisi minuuttia aikaa jäljellä. Emme voi pitkittää tätä kokousta liikaa, joten nyt avaan aja, kysymys kierroksen. Sirkas, Esaja, Schotter, Morin. And that's it. Ja siinä kaikki. No niin, aloitetaan. La pregunta es cómo yo veo que es un modelo. Niin, kysymys kuuluu <clears throat> seuraavalla tavalla näen, että tämä malli on hyvin helpon näköinen, avoin, läpinäkyvä, vaikuttaa tehokkaaltakin. Mutta kysymys kuuluu, miten voidaan perustella, oikeuttaa tällainen eurooppalainen malli, jossa mutualisoidaan eurooppalaista solidaarisuutta ja Euroopan budjettiakin pitää paisuttaa aika paljon. Tämä vaikuttaa lähinnä unelta, illuusiolta vähintäänkin haasteelta näinä aikoina. Ihmiset ovat puhuneet tästä asiasta jo kymmenen vuotta ja ovat vastustaneet jo kymmenen vuoden ajan tällaista eurooppalaista työttömyyskorvausta. Meillä ei ole edes aktiivista työllisyyspolitiikkaa vaihtotasessamme, joten kun ajatellaan tätä minimitulojärjestelmää, niin uskoisin, että että suuri yleisö vastustaisi vähemmän tällaista minimipalkkatukiajatusta, mutta kukaan ei ole siitä puhunut, kun on köyhyyttä haluttu torjua Euroopan unionin tasolla. Tämä saattaisi vakauttaa Eurooppaa kriisin aikana. Se olisi ehkä vähemmän kiistan alainen asia, jos olisi tällainen minimitulo. Madam Chair, I would like to have many, many questions. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi aika paljonkin kysyttävää, mutta koska aika on rajallinen, Ensimmäinen epäilys liittyy EUn toimivaltuuksiin. Esimerkiksi Pohjoismaissa ammattiliitot ovat vastuussa tällaisista rahastoista. Ja en nyt oikein tiedä, miten tätä järjestelmää voitaisiin muuttaa niin, että työmarkkinaosapuolet jäisivät tästä ulkopuolelle. Ja kysymykseni kuuluu, kuuluu, että olitteko keskustelleet työmarkkinaosapuolten kanssa tästä ja mitä ne ajattelevat tällaisesta järjestelmästä? Herra Fischer mainitsi, että kansalliset järjestelmät ovat todella erilaisia. On mm, perustaso ja sitten tämä taso, joka liittyy palkkaan. Ja tämä on todellakin hyvin erilainen kaikissa maissa ja kaikissa maissa on myös eri palkkataso. Joten tällaisiakin kysymyksiä pitäisi pohtia. No oikeastaan vielä yksi kysymys Entäs tämmöinen moraaliongelma, jos eurooppalaiset työntekijät maksaisivat kansallisten järjestelmien kautta tämän, ja sitten nämä rakenteelliset muutokset hoidettaisiin kansallisella tasolla, jos ne tiedän, jos tiedetään, että on tällainen eurooppalainen järjestelmä, niin miksi nyt sitten ylipäätänsä muuttaa kansallista järjestelmää pitkällä aikavälillä? uskotteko, että tässä on tällaisia moraalisiakin ongelmia? Si, Elisabeth Schröter. Kiitoksesta Schröter. Ja wenn ich jetzt... Niin, jos esitän kriittisiä kysymyksiä nyt, niin se ei tarkoita sitä, että en sympatisoisi tätä järjestelmää. Olen käsitellyt tätä jo hyvin pitkään, koska puolueeni on käsitellyt jo kaksi ja puoli vuotta aika intensiivisesti tätä kyseistä aihetta. Mutta usein kritisoidaan sitä, että miksi tämä nyt otetaan köyhimmiltä, työttömiltä, ja sitten sanotaan, että mitäs jos tämä on vakuutus, ja ihmiset eivät maksa siihen mitään, mutta kuitenkin saavat sieltä rahaa. Ja sitten sanotaan myös, että tämä on ikään kuin vakuutus, jossa kalliit maat maksavat köyhille maille, jotka eivät ole hoitaneet uudistuksiaan. Ja tähän, näihin kysymyksiin on aika vaikea löytää sitten vastauksia ja oikeuttaa tällaista järjestelmää. Ja minua kiinnostaisinkin, että oletteko tätä pohtineet? Elisabeth morin Souscris aux questions de mes collègues. Niin, tähän liityn näihin kollegojen kysymyksiin ja lisään tähän jotakin. Eli oletteko tutkineet sitä, että mikä on toiminnan tason, kun pyritään torjumaan köyhyyttä. Eli Euroopan tasolla, kansallisella tasolla, alueiden tasolla aina palaatte tähän alueellisen tason kysymykseen ja läheisyyteen. No sitten toinen kysymys, jota pohdin, mitä sitten työntekijöiden osu, osuus tai rooli. Sitten olette puhuneet näistä ehdoista, eli mistä mitä ehtoja oikeastaan tarkoitatte tarkalleen? Niin, voidaan aloittaa keskustelu. Meillä taitaa olla viisi minuuttia jäljellä, joten minuutti per henkilö. Ehkä tähän Espanjan tapaukseen voisitte vastata. Eli kun tässä puhuttiin, että tämä ei ole Espanjan sykliin vaikuttanut. Um, Sorry. Yeah, so um, I think the, oh, actually all these questions are connected. Niin kaikki nämä kysymykset liittyvät toisiinsa. Kysymys siitä. Tai no ensinnäkin, yksi asia on selvä. Tässä, tällä ei ole mitään, tekemistä, mitään tekemistä kriisistä poistumisen kanssa. Tässä ei ole kyse mistään lyhyen tähtäyksen keskustelusta, mutta mutta se, että tässä ei ole kyse lyhyen tähtäyksen keskustelusta, vaikuttaa sitä, että tällä ei ole lyhyen tähtäyksen vaikutuksia. Tietysti jos koko muu maailma kiinnittää huomiota siihen, mitä Euroopassa tapahtuu, niin se on tietysti merkki siitä, että jotain tapahtuu, mutta tämä ei ole mikään pitkän tähtäyksen juttu. Sitten nämä äh, insentiivit tai moraalinen äh, uhka tai kyse siitä, onko tässä kyse siirroista köy, rikkalta köyhille. No kaikki nämä kysymykset liittyvät toisiinsa. Aiemmin puhuttiin siitä, että e, Espanja äh, oli EUn keskiarvon alapuolella. Ja kun tämä otetaan huomioon, niin ehkäpä haluttaisiin sellainen järjestelmä, että se net hyöty jonka maa saa, on riippuvainen sen omasta keskivertotyöttömyysasteesta. Tämä tarkoittaa sitä, että toisaalta kun mitataan tätä tuottokuilua, niin täytyy pohtia, mikä Espanjan työttömyystilanne olisi tänä päivänä, jos se olisi syvemmä, syse, syvemmällä taantumassa. Samanaikaisesti ei tarvitse kuitenkaan osua aivan oikeaan. Voidaan ajatella että vaikkapa viiden vuoden keskiarvotyöttömyyttä, pitää sitä ikään kuin vertailukohteena. Ja sitten katsotaan, ajatellaan kuinka paljon tämän maan pitäisi maksaa, jos vaikkapa keskiarvo, keskivertotyöttömyys olisi ollut 12 prosenttia viiden vuoden aikana, niin silloin bruttopalkkoihin perustuva kontribuutio perustuisi maan keskiarvoon, mikä tarkoittaa sitä, että määritelmän mukaan virta on nolla. Jos maa sitten poikkeaa tästä keskiverrosta, niin silloin se alkaa saada rahaa. Eli vakuutuksen saamiseksi tarvitaan poikkeamaa, mutta siihen, siinäkin tämä pelivara on noin viisi vuotta. Ja kaikki on siis luonteeltaan tilapäistä, väliaikaista, kaikki on vaan, joten tässä ei ole kyse mistään ikuisesta siirrosta. Eli järkevämpää tietysti olisi saada aikaan yksinkertainen järjestelmä, eh, eli se olisi yksinkertainen niiden kannalta, jotka saavat etuja. Eli mikään ei muutu saamapuolella, jos on työtön ja saa työttömyyskorvausta. Kyse on siitä, että pieni osuus tästä rahasta, vaikka 15 prosenttia 12 ensimmäisen kuukauden aikana, tulee EU-pussista. 50 prosenttia. Ja työmarkkinaosapuolten osalta tilanne on hiukan erilainen. Esimerkiksi kun Ranskassa Ynedik neuvoteltiin uudestaan, niin tilanne oli hiukan erilainen, mutta jos me lähdemme sille tielle, että olisi työttömyysvakuutus EU-tasolla, niin ainakin täytyisi paremmin ymmärtää, mitä eri maat tekevät, vaikka kyse ei olisikaan täydellisestä harmonisoinnista. I just would like to continue exactly where you stopped. Haluaisin jatkaa tästä, mihin jäit, eli tämä moraalinen ongelma. Tämä on tietysti riski. Kaikissa vakuuksissa on tämmöinen riski. Sille ei voida mitään. Eli on mahdollista suunnitella se sillä tavalla, että se siinä on sitä moraalista ongelmaa enemmän tai vähemmän, mutta meillä on sellainen etu, että kaikki EMUn jäsenet tai EUn jäsenet ovat sellaisia, joissa on luotettavat hallintojärjestelmät ja niin edelleen, mutta tässä tämän kysymyksen taustalla piilee muitakin asioita ja ohjausjakson puitteissa tätä on pohdittu ihmisten yhdenvertainen kohtelu, oikeudenmukainen kohtelu ja e, työmarkkinoiden segmentointi ja niin edelleen. Tähän liittyy monia asioita, jotka ovat olemassa eikä ne yhdessä yössä katoa, mutta voitaisiin argumentoida, että tämä eurooppalainen työttömyysvakuusjärjestelmä sitten asettaisi nämä asiat keskusteltavaksi Euroopan tasolla. No sitten tämä Serkosin kysymys. Tietysti on muitakin ehdotuksia. On ehdotus Parais professorilta tästä eurooppalaisesta minimitulojärjestelmästä, joka liittyy tähän asiaan. Sitten on Atkinsonin ja Sutherlandin ehdotus. hän on hyvin kuuluisa sosiaalitaloustieteilijä, joka liittyy tähän tukijärjestelmään myöskin, mutta ne ovat vähemmän syklisiä niiden vaikutukseltaan. Ehkä ne ovat hyviä sosiaalipolitiikan ehdotuksia, mutta niiden syklinen vaikutus on paljon alhaisempi. Eli haluan vain sanoa, että tämän työttömyysvakuutusjärjestelmän etu on se, että se vaikuttaisi syklisemmälle paremmin. Tämän lyhyesti. No niin, ehkä sitten vielä voitte puhua eh, tulkkauksen avulla, mutta hyödyntäkää sitä nyt vielä muutama minuutti. Lisätäkseni siihen, mitä Georg Fischer sanoi, mitä tähän vähimmäistulojärjestelmään tulee, se on aivan eri ajatus. Se on sosiaaliturvajärjestelmä, se ei ole syklinen vakauttava järjestelmä. Se, mistä me keskustelemme, on siis vakauttaminen rajojen yli. Ja sitten tämä vähimmäistulojärjestelmä ehkä on hyvä Euroopan unionissa, mutta se on eri ajatus. Rouva Essayen kysymys. Kyllä, me olemme keskustelleet ammattiliittojen kanssa Saksassa jonkin verran tästä asiasta. Ne ovat kiinnostuneita, mutta en usko, että tämä on kovin laajaa kiinnostusta Euroopan unionissa. Mutta pitkän aikavälin hyödyt koskettavat kaikkia maita ja myös työntekijät hyötyvät tästä. En usko, että tähän liittyy mitään rakenteellisia ongelmia. Mutta hyväksyntäasteen tulisi olla korkeampi, koska kaikissa EU-maissa on ihmisiä, jotka saavat rahaa tästä järjestelmästä, ja sen pitäisi tehdä siitä puoleensa vetävän ikään kuin, ja siitä voi helpommin kertoa yleisölle, toisin kuin teidän järjestelmänne, jos nyt ymmärsin oikein, että teillä on tällainen keskitetty rahasto, joka sitten jakaa rahoja jäsenvaltioiden välillä. Tämä on hieman eri ajatus. Mutta olen täysin samaa mieltä, kyllä tähän liittyy ongelmia. Minulla on yksi kalvo, joka on täynnä näitä ongelmia, en vain ehtinyt sitä näyttämään. Mutta ongelmia siis on. Mutta pääongelma on se, että meillä on erilaisia työttömyyskorvausjärjestelmiä emussa. Jotkut perustuvat nettopalkkoihin Eli se on se olennainen palkka, mitä turvaan tulee, ja sitten suurin osa pohjautuu bruttopalkkaan. Ja ehkä tämäkin pitäisi nyt sitten ensin yhden, yhtenäistää. Mutta tämä nyt liittyy vielä siihen, mitä Thomas Philippon sanoi. Tämä ei ole mikään lyhyen aikavälin juttu. Tämä on väline, joka täytyy ottaa käyttöön, mutta se vie aikaa ja siihen tarvitaan hyvin paljon tietoja, johon sitten voidaan pohjata vakauttamisvaikutukset ja arvioida, kuinka paljon rahoja sitten siirretään rajat ylittävästi me arvioimme, jos budjetti on noin 50 miljardia euroa, niin voidaan toteuttaa se esimerkki, jonka näitte eh, Kalvolan, eli yksi vuosi ja 50 prosenttia palkasta, mutta tämä on kyllä hyvin karkea arvio. Uh, uh, I fully acknowledge the, the... Niin, tunnustan nämä ongelmat, jotka ovat olemassa, ja tämä olikin syy, miksi ehdotin tällaisia erilaisia vaihtoehtoja puuttua asiaan, niin tämä eri vaihtoehdot eivät tarkoita sitä, ettenkö olisi samaa mieltä, että olisi tällainen täydempi puuttumisjärjestelmä, joka olisi sellainen todellinen vakauttaja, mutta pyrin nyt keskittymään näissä ratkaisuissa, joita itse ehdotin, siihen, että tämä täysi puuttuminen tarkoittaisi siirtojen maiden välillä, ei rikkaiden ja köyhien välillä, vaan niiden välillä, joilla on alhainen työttömyysaste ja korkea työttömyysaste. Ja kun sanoin, että meillä pitäisi olla jonkinlaisia ehtoja, niin tämä liittyy juurikin tähän moraaliseen uhkaan tai ongelmaan. Eli ne maat, jotka hyötyisivät tästä järjestelmästä, niiden pitäisi sopia tai suostua erilaisiin säästöihin, jotka sitten kaikki muutkin hyväksyvät. Eli ei luotaisi eh, kannustimia sille, että ihmiset jäisivät työttömiksi. Tietysti kaikki työttömyyskorvaukset saattavat kannustaa ihmisiä jäämään työttömiksi, mutta keskustelu tästä pitää olla mukana tässä paketissa. Sitä tarkoitin näillä ehdoilla. Ja nämä kaksi muuta ajatusta, ideaa eh, vaihtoehtoisista ratkaisuista, tämä aktiivinen työttömyyspolitiikka, rahasto, se voisi olla kevy, kevyempi, siinä olisi vähemmän näitä siirtoja ja se voisi toimia alueellisella tasolla ja sillä ei olisi samanlaista varainsiirtoa tai varainsiirto-ongelmaa maiden välillä, mutta tietysti jotakin ongelmia saattaa syntyä, mutta se olisi paljon kevyempi versio, siinä olisi vähemmän tarvetta luoda talousarvio tai tarpeita talousarviosta. Eli se voisi olla tämmöinen interventiorahasto keskipitkällä aikavälillä alueille, joilla on korkea työttömyysaste. Eli tämä olisi sellainen interventio, joka olisi hieman samantyyppinen kuin mitä EU-alueilla voisi käyttää taloustaantuman aikana – tai myös esimerkiksi nuorisotyöttömyyden osalta se oli, sillä vain ikään kuin yleistettäisiin tämä sama periaate ja tulevaisuudessa sitten siihen laitettaisiin enemmän rahaa. No sitten kolmas kevyempi vaihtoehto olisi se, että muuttamatta mitään rakennerahastoa 2014-2020 laitettaisiin työttömyyskriteeriksi, tärkeäksi kriteeriksi. Eli jos alueella on keskimääräistä suurempi työttömyysaste, niin sitten se olisi kriteeri, jolla voitaisiin vähentää sitten valtion maksuvelvoitteita ja etupainotettaisiin osa rahastosta. Jos olisi korkea, korkeiden työttömyysalueiden olisi helpompi vapaammin käyttää rahaston varoja ja etupainotetummin ja siten, että olisi vähemmän eh, tarpeita jäsenvaltion maksuosuuksille. Eli tämä olisi hyvin kevyt vaihtoehto, ei niinkään Euroopan laajuinen täydellinen vakautta, mutta se on jotain, mitä voitaisiin toteuttaa ja se voisi saada muutosta aikaan. Vahva rahasto aktiivista politiikkaa varten, jolla sitten edistettäisiin työllisyyttä. Erityisesti heikolla alueella tämä olisi hyvä ajatus ja tämä työttömyysvakuus on pidemmän aikavälin projekti, aivan kuten monet kollegat ovat sanoneet, mutta siitäkin pitää silti keskustella. Kiitoksia ja koko valiokunnan puolesta haluan todella kiittää teitä ensinnäkin kiitoksia tulkelle, koska nähnyt ovat tehneet näin paljon ylitöitä. No sitten toisekseen kiitoksia meidän vieraillemme. of course it is the first one of a long series but uh, if we would only tackle easy topic where we knew already all the. Niin tämä, jos meillä olisi helppo äh, asia, missä olisi helpot ratkaisut, niin Euroopan parlamentti ei olisi olemassakaan. Haluan vain muistuttaa, että tämän kuulemisen lisäksi meillä on myös kaksi aloitetta. Yksi on pilottihanke, jossa tästä asiasta keskustella myöskin ja autamme komissiota auttamaan tämän asian työstämistä ja olemme myös pyytäneet lisäarvoyksikköä Euroopan parlamentissa työstämään ja pohtimaan sitä, että miltä tällainen lainsäädäntöaloite voisi näyttää tällä alueella. Ja ehkä tämä on seuraavan parlamentin tehtävä, mutta se on kuitenkin tämän parlamentin velvollisuus puuttua tähän ja selvittää tulevaisuuden tilannetta. No kiitoksia ja aloitamme uudelleen sitten iltapäiväsession kello kolmelta. Kiitos.